Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Hyvää huomenta kaikille. Olkaapa hyvät ja istutukaa. Ja näin aloitamme sitten toisen päivän osuuden kaksipäiväisestä seminaarista parlamenttien välisestä kokouksesta, jossa käsitellään oikeudenvapauden ja turvallisuuden aluetta. Ja nyt meillä käynnistyy kolmas istunto. Paneelin osallistujat ovat täällä. Tämän osion on tarkoitus kestää tunti 15 minuuttia. Ja mukana on Albert Williams, Justin kollegion puheenjohtaja. Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi. Edustaja Renate Weber, kollegamme Euroopan parlamentista. Hän on Just asioiden esittelijä. Ja lisäksi äh, Belgian senaatin oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja Christine de Frenieux. Aloitamme antamalla puheenvuoron Elwood Williamsille, Your Justin puheenjohtajalle. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamenttien edustajat. Kiitoksia kovasti kutsusta saada tulla puhumaan tänne tänä aamuna. Aion seurata kutsun pääpiirteitä ja puhua lyhyesti kahdesta asiasta. Ensinnäkin tämänhetkinen Your Justin toiminta ja toiseksi Your Justin tulevaisuus, kuten myöskin arviointi ja demokraattinen vastuu. Kun katsotaan tämänhetkistä tilannetta, niin Your Justin tehtävänä eh, tehtävä on vahvistettu uudelleen Lissabonin sopimuksessa. Sen tehtävänähän on tukea ja vahvistaa koordinointia ja yhteistyötä kansallisten syyttäjä- ja tutkintaviranomaisten välillä silloin, kun kysymys on törkeistä rajoittavista rikoksista. Ja tämän parissa olemmekin työskennelleet Eurojustin perustamisesta lähtien vuonna 2002. Jos katsotaan näitä meidän tapauksemme, niin ehkäpä voidaan todeta, että olemme suht hyvin menestyneet tässä vuonna 2002 200 tapausta tuli tietomme jäsenvaltioista. Vuonna 2009 tapauksia oli 1400. Tämä on seitsemänkertainen lisäys. Ja meillä on paljon resursseja, mutta olemme pieni järjestö kuitenkin. Budjettimme on 30 miljoonaa euroa. Hallintomme käsittää 200 ihmistä, jotka palvelevat noin 50 eri syyttäjää, jotka työskentelevät Eurojusticessa eh, 27 eri jäsenvaltiosta. Lisäksi järjestämme noin 130 kokousta, tutkitaan näitä tapauksia ja tavoitteena on silloin ratkaista niitä tapauksia, jotka ovat rajoja ylittäviä. Jyrgäsessä mielellään olemme sitä mieltä, että tarjoamme yksinkertaisen ei-byrokraattisen välineen kansallisille syyttäjä- ja tutkijaviranomaisille. Jäsenvaltion syyttäjä voi ihan yksinkertaisesti vain soittaa meille tai lähettää sähköpostia ja näin olla yhteydessä Eurojustin kansalliseen pisteeseensä, joka sitten näkee, että mukana tapauksessa on ehkä neljä viisi muuta jäsenvaltiota. Ja silloin voi ihan vain äh, kävelemällä tiloissamme keskustella näiden henkilöiden kanssa ja koota yhteen niin sanotun koordinaatiokokouksen, jonka avulla ratkaista näitä ongelmia. Ongelmat kansallisesta näkö kulmasta katsoen saattavat vaikuttaa aivan ylitse pääsemättömiltä. Miten ihmeessä voisi koordinoida tutkimuksia tai jakaa tietoa viiden kuuden jäsenvaltion välillä, tai mitä pitäisi tehdä, jos haluaa varmistaa, että pankkitilit jäädytetään oikeaan aikaan, tai halutaan täytäntöönpanna Euroopan, Euroopan pidätysmääräys. Tämän tyyppiset ongelmat meillä ovat edessämme ja pyrimme niitä ratkaisemaan Your ja näin toimimme yhteisten tutkintajoukkojen avulla ja annamme niille rahoitusta. Se jo sinänsä on kannustin rajoittavan rikollisuuden torjunnassa. Tapauksemme pohjautuvat niihin tapauksiin, jotka häiritsevät Euroopan kansalaisia pääasiallisesti huumausainekauppa, ihmiskauppa, erityyppiset petokset, terrorismit, rikollisuus, kaikki erilaiset rikosmuodot, joilla on rajoja ylittävä luonne. Työskentelemme läheisessä yhteistyössä EU-kumppaneidemme kanssa, erityisesti Europolin kanssa. Pääpisteemme on Haagissa, kuten Europolinkin, ja meillä on Europolin kanssa hyvä yhteistyö. Aivan kuten juuri mainitsin, meillä on 130 eri kokousta ja Europol osallistuu niihin noin kolmasosaan Jyrjastin tiloissa. No tämän lyhyen pähkinänkuoriesittelyn jälkeen sitten kertoisin teille tulevaisuudestamme. tämä on erityisen kiintoisa ja haasteellinen aika Jyrjostille. Erityisesti meillä on nyt uusi muokattu Jyrjast-päätös, joka jäsenvaltion täytyy täytäntöönpanna ensi vuoden kesäkuuhun mennessä. Ja koko tämän uuden päätöksen ydin on se, että vaan varmistautaan siitä, että You're Just on mahdollisimman toiminnallinen. Siinä on erilaisia näkökulmia, mutta kun tässä nyt ei ole paljon aikaa, niin aion mainita niistä vain yhden. Se on ehkä se kaikkein oleellisin, kun kysymys on tietojenvaihdosta. On nimittäin ehdottoman oleellista Eurojustille, jos tavoitteenamme on arvioida jäsenvaltioita ja muita Euroopan unionin elimiä ja niiden toimintaa rajoitettavan rikollisuuden torjunnassa, niin meidän täytyy saada tietoa oikea-aikaisesti, jotta voimme tarjota lisäarvoa. Artiklan 13 nojalla uudessa päätöksessä jäsenvaltiolle on osoitettu velvoite tarjota tietoa Eurojustille varsinkin kaikista vakavista tapauksista, joilla on rajoilittävä luonne, jossa pyydetään apua muilta jäsenvaltioilta. Meillä on myös ehdotus, joka tulee voimaan ensi vuoden kesäkuussa, joka tavoitteena on saada aikaiseksi kansallinen koordinaatiojärjestelmä, mikä merkitsee taas sitä, että meillä on tällainen virtuaalinen toimipiste jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa mukana ovat oikeudessa yhteistyön asiantuntijat ja nämä tarkistelevat sitten näitä eri tapauksia, tarkastelevat sitä, että sopivatko ne ehkäpä jollekin muulle kumppanille, vaikkapa Euroopan oikeudelliselle verkostolle. Monet hankkeet ovat kehittymässä Lissabonin sopimuksen seurauksena, eikä minulla ole juurikaan aikaa muuhun kuin niiden mainitsemista tällä hetkellä. Mainitsen sen, että You're Just osallistuu sisäisen turvallisuuden komitean. Niin, minä tässä vain pyrin katsomaan kelloa jatkuvasti. Niin, anteeksi, että keskeytin. Eli mitä tähän komitean tulee Your Justice toivomme voivamme tarjota juridisen panoksen täytäntöönpanon näkökulmaan. Ja teemme näin yhdessä niiden yhteyksien kanssa, jopa meillä on aiempien syyt, yleisten syyttäjien konsultatiivisen foorumin kanssa – joka perustettiin Espanjan puheenjohtajakauden aikana, jota nyt sitten jatketaan Belgian puheenjohtajakauden puitteissa. Ja me pidämme tämän foorumin kokouksen, joka siis yhdistää pääjohtajat ja kaikkien jäsenvaltioiden yleiset syyttäjät. Se pidetään tämän vuoden joulukuussa. Toinen erittäin tärkeä näkökulma meille on ehdotus säännöksiksi artiklan 85 nojalla Lissabonin sopimuksesta, ja komissio onkin ilmaissut, että se aikoo tehdä ehdotuksen näistä asetuksista vuonna 2012. Ja tämä on tietysti erittäin tärkeä muutos Eurojustille, ja se on erityisen tärkeä myös, kuten sopimus vaatii, että meillä on parlamentaarinen panos silloin, kun puhutaan suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteista, kun no- noita asetuksia säännöstellään. Prosessi on jo alkanut Eurojustissa. Pyrimme tarkastelemaan niitä eri vaihtoehtoja, jotka ovat olemassa. Ja olemme pitäneet Bryggessä erittäin mielenkiintoisen seminaarin 20-22.9. juuri muutama viikko sitten. Ja siellä oli mielenkiintoisia työryhmiä joista yksi keskittyi artikla 85 ehdotuksiin. Ja yksi niistä on nimenomaisesti se, että You're Just uuden säännöksen pohjalta voi käynnistää tutkimukset ja voi ehdottaa syytettä. Näinhän me jo teemmekin. Ja tietysti keskustella voidaan käydä siitä, mitä se merkitsee, että You're Just aloittaa itse tutkimuksen. Merkitseekö se sitä, että You're Just esittää ei-sitova suosituksen vai merkitseekö se sitä, että e- esitämme sitovan päätöksen mm, tutkimuksesta vai että meillä on omat tutkijat ja että You're Just vie itse eteenpäin tutkimusta. Nämä ovat siis jotkut niistä asioista, joista, joita käsittelemme. Ja tietysti meillä on artikan 86 nojalla kysymys siitä, millä tavalla eurooppalainen julkinen syyttäjävirasto voidaan muodostaa Jörgestin pohjalta. Eli keskustelemme pitkälti siitä, mitä nämä sanat tarkoittavat. Ja haluaisin yhteenvetona todeta, että kun olen tarkastellut tätä arviointikysymystä, niin sehän on kysymys, joka liittyy demokraattiseen vastuuseen ja sitä käsiteltiin Bryggen seminaarissa, joka mainitsin. Ja tässä arviossa on useita eri osioita. Mehän kaikki tunnemme sopimuksen säännökset, jotka vaativat sitä, että parlamentaarinen valvonta kohdistuisi Eurojustin toimintaan. Ja tässä kohdin haluaisin vain mainita kaksi eri ehdotusta, joita kannattaisi ehkä tutkiskella lähemminkin ja jotka ovat seurausta näistä työpajoista, jotka pidettiin Bryggessä kaksi viikkoa sitten. Ensinnäkin yleisesti ottaen toteaisin seurauksena sille keskustelulle, jota käytiin eilen, eli että valvonnan ja vastuullisuuden välillä on eroja. Ainakin Justin tapa- tapauksessa itse asiassa olemme nyt jo käyneet puhumassa live-valiokunnassa ja se meidän mielestämme on myöskin yksi panos tähän vastuullisuuteen suhteessa Euroopan kansalaisiin. Jos tämä ero näiden kahden termin välillä hyväksytään, niin siitä seuraa sitten erilaisia kysymyksiä. Pitäisikö Justin arvioinnissa tarkastella sitä, miten sen voimavaroja käytetään ja miten niitä mitataan? Onko kyseessä se tapausten määrä, jota prosessoimme, vai onko sen sijaan kysymys arviosta siitä, millä tavalla Just on ollut mukana parantamassa oikeudellista yhteistyötä? Bryggessä pohdittiin myös sitä, että pitäisikö Jörgesten arvion sisältää myös niiden työpanosten arvioinnin, josta, jota tulee. Sillä Jörgesthän voi saada aikaiseksi lisäarvoa, aivan kuten mainitsin aiemmin, vain siinä tapauksessa, että saamme riittävää tietoa jäsenvaltioista oikea-aikaisesti. Eli nämä ovat jotkut niistä kysymyksistä, jotka ovat tulleet esille tämän tämän työn puitteissa. Olen tietoinen siitä, että olen ylittänyt jo puheaikani. Haluaisin esittää toisen asian, joka on tullut esille keskusteluistamme. Nämä ovat keskusteluja, jotka liittyvät siihen, millä tavalla evaluaatio tulisi tehdä. Haluaisin pyytää teitä pohtimaan sitä, että meillä olisi tällainen virtaviivaistettu arviointi käynnissä ja mielellämme osallistuisimme. tällaiseen tiedotustilaisuuteen. Kävin itse asiassa noin viikko sitten Espanjan parlamentissa tällaista tilaisuudessa. Mutta kun kysymyksessä nyt ovat 27 kansallista parlamenttia ja Euroopan parlamentti COSAC, niin pyytäisimme sitä, että pohdittaisiin tällaista paremmin muokattua lähestymistapa arviointiprosessiin. Ja aivan lopuksi uskoakseni se, mikä tulee ilmi näistä kaikista keskusteluista Your on se, että haluamme olla mukana työstämässä arviointiprosessia ja toivottavasti voimme tarjota sitten lisäarvoa oman kokemuksemme pohjalta, kun olemme toimineet syyttäjinä rikosoikeuden alalla. Kiitoksia. Mr. William. Puheenjohtaja, kiitoksia. Alan Williams, ja kiitoksia, että ymmärsit, että meillä on myös aikarajoite täällä. Ja kiitän myös muita panelisteja tässä jo etukäteen, jos he voivat muistaa sen, että puhuvat enimmiltään 10 minuutin ajan. Ensinnäkin eh, edustaja Weber Libe-valiokunnasta, olkaa hyvä. Chairman. Uh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluaisin eh, ensin kiittää puheenjohtajaa hänen esityksestänsä. Ja olen erittäin iloinen siitä, että minulla on mahdollisuus eh, Euroopan parlamentin eurojaste esittelijänä jakaa kanssanne näkemyksenä tästä hyvin tärkeästä virastosta. On totta, että me olemme päässeet pitkän matkan eteenpäin ottaen huomioon sen, että vain kymmenen vuotta sitten koko tämä viraston ajatus käynnistyi. Tämän jakson aikana paljon on tehty ja saavutettu. Puheenjohtaja Williams mainitsikin jo, että esimerkiksi tutkittujen tapausten määrä on noussut huomattavasti. Samanaikaisesti on kuitenkin sanottava, että paljon useammin nyt jäsenvaltiot näyttävät myös ymmärtävän tämän viraston lisäarvon, eikä tämä koske ainoastaan samanaikaisten tutkimusten koordinointia, vaan myös sitä, että sovitaan yhteisistä strategioista ja vaihdetaan tietoa ja parhaita käytänteitä. Ja tämä näkyy erittäin hyvin siinä, että niin kutsuttujen koordinointikokousten määrä kasvaa jatkuvasti. Mutta ei ainoastaan käytännössä ole tapahtunut muutoksia Eurojustin käynnistämisen jälkeen, vaan myös institutionaalisesti on tapahtunut paljon. Alle kaksi vuotta sitten joulukuussa 2008 Eurojustin perustamispäätöstä muutettiin jo toista kertaa. Ensimmäinen kertaista muutettiin 2003. Ja nyt on taas tulossa uusi muutos ja olen vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa tulee myös muita muutoksia ja tarkistuksia myös Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen myötä, koska Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien roolit ovat myös muuttuneet merkittäväksi. Artikla 85 perustamissopimuksessa sanoo hyvin selkeästi, että Euroopan parlamentti ja neuvosto lainsäädäntömenettelyn mukaisesti yhdessä määrittelevät Eurojustin rakenteen, toiminnan ja tehtävät. Joten tämä parlamentti on yhteislainsäätäjä Ja tämän saman kohdan mukaisesti sekä kansalliset parlamentit että Euroopan parlamentti ovat mukana, kun arvioidaan Eurojustin toimintaa. No mitä tämä sitten tarkoittaa tulevaisuudelle ja mitä tulee muuttumaan Eurojustille itsellensä ja miltä, miten me toteutamme omaa uutta rooliamme parlamentteina ja millä tavalla teemme yhteistyötä keskenämme. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka tulivat mieleeni ja myönnän, että minulla ei niin- näihin ole vielä ainakaan vastauksia. Mutta minä uskon, että tämä on hyvä mahdollisuus nyt keskustella näistä kysymyksistä ja pyrkiä sitten löytämään myös vastauksia. Kiitos, kun mainitsitte myös tämän tapaamisen, joka järjestettiin kaksi viikkoa sitten. Sen järjesti Belgia puheenjohtajamaana. Ikävä kyllä tämä seminaari järjestettiin samanaikaisesti, kun meillä oli Strasbourgin viikkomme, joka merkitsi sitä, että meidän oli oltava läsnä täysistunnoissa. Ja toki siellä puhuttiin erittäin tärkeistä asioista, kuten nyt tässä kuulin, ja kiitos, että annoitte meille hieman ajatuksia ja käsityksen siitä, mitä siellä käsiteltiin. Ja uskaltaisinko pyytää tässä, voisimmeko saada tästä ehkäpä hieman yksityiskohtaisemman raportin. Palataan tähän päivään. Se, että mikä meidän uusi roolimme tulee olemaan käytännössä Eurojustin yhteydessä, siinä meidän täytyy vielä odottaa näitä ehdotuksia, mutta mitä me voisimme odottaa? Viime vuonna hyväksytyssä Tukholman ohjelmassa Euroopan neuvosto määritteli seuraavaa, että oikeudellisen yhteistyön alalla Euroopan neuvosto painottaa, että on tärkeää, että jäsenvaltiot ja Eurojust toimeenpanevat neuvoston päätöksen 2009-426 JHA 16. joulukuuta 2008. Ja sen myötä Lissabonin sopimuksen myötä on mahdollisuus edelleen kehittää Eurojustin toimintaa tulevina vuosina ja myös esimerkiksi ratkaista toimivalta Ja tämän välineen kautta voidaan miettiä myös uusia mahdollisuuksia sopimuksen antamien mahdollisuuksien mukaan, ottaen huomioon myös Eurojustin kansalliset jäsenet ja se, että perustetaan julkinen syyttäjä Vastauksena tälle ohjelmalle komissio suunnitteli tällaisen toimintasuunnitelman Tukholman ohjelman toimeenpanemiseksi. Ja tämän toimintasuunnitelman perusteella tarkoitus on ottaa mukaan Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentti Eurojustin toimintojen arviointiin vuodelta 2011 lähtien. Ja tarkoitus on, että Eurojustin sisäinen rakenne muuttuu tehokkaammaksi ja että voidaan ottaa mukaan Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentti Eurojustin toimien arviointiin. Ja tämä tulee tapahtumaan 2012, joten meidän on vielä odotettava joku sen aikaa. Mutta kuten aikaisemmin on sanottu, edellinen tarkistus tapahtui siis joulukuussa 2008. Ja tässä tarkistuksessa me parlamenttina toimme eh, esiin oman näkemyksemme lainsäädäntöpäätöslauselmassa, joka hyväksyttiin toinen syyskuuta. Jo siinä vaiheessa, eh, kun Lissabonin sopimuksen kohtalo ei vielä ollut täysin varmaa, me painotimme, miten tärkeää olisi eh, vahvistaa Euroopan parlamentin roolia me ymmärsimme, eh, että ei ole mitään velvoitetta toimia sillä tavalla, mutta ei yhteisön lainsäädäntö eh, estänyt sitä, että parlamentilla olisi aktiivinen rooli Eurojustin valvonnassa. Ikävä kyllä yksikään meidän tämän suuntaisista ehdotuksista ei tullut hyväksytyksi neuvostossa, joten tähän asti nyt se ainoa vaikutusvalta, mitä meillä Euroopan parlamentilla on, on aika rajallista. Me saamme informaatiota siitä, mitä Eurojustissa tehdään. Me saamme äh, vuosi, äh, vuosittaisen raportin, arviointiraportin sekä äh, myös tietoja siitä, mitä tapahtuu näissä eri tuomioistuimissa joten vasta vuodesta 2012 lähtien voimme toimia uusien toimivaltuuksiemme pohjalta parlamentaarikkoina. Tämä ei luonnollisestikaan estä meitä toimimasta proaktiivisesti jo nyt. Meidän täytyy heitellä ilmaan ajatuksia. Meidän täytyy keskustella keskenämme, millä tavalla me voimme muotoilla todellista demokraattista tilivelvollisuutta Eurojustille. Ei tässä ole kysymys ainoastaan valvonnasta. Meidän täytyy myös ottaa huomioon nykyisen perustamissopimuksen äh, sanamuoto, joka antaa mahdollisuuden hyvinkin suuriin tulkintoihin. Artikla 85 sanoo, että tässä äh, lainsäädännössä määritellään myös Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien äh, mukaan ottaminen Eurojustin toimien arviointiin. Ja meillä on tiettyjä kysymyksiä nyt tähän sanamuotoon. Mitä Eurojustin toimintoja tarkoitetaan? Mitä tarkoitetaan Eurojustilla? Onko se koko Eurojust? Öö, kollegio vaiko kansalliset jäsenet vai kuinka. Joten tämä on myös asia, joka on otettava huomioon tämänpäiväisissä keskusteluissa. Olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyisi vaihtaa parhaita käytänteitä ja kokemuksia siitä, millä tavalla näitä virastoja demokraattisesti valvotaan. Minä uskon, että hyvä yhteistyö on hyvin tärkeää ja sitä kautta voimme myös osoittaa tahtomme. Ennen kuin lopetan, niin haluaisin vielä ihan lyhykäisesti käsitellä Eurojustia sen tehtäviä, samoin kuin julkisen, eurooppalaisen julkisen syyttäjän viraston perustamista. Se, että näitä toimia laajennetaan Lissabonin sopimuksen toimivaltuuksien pohjalta, niin Eurojustilla on oikeus käynnistää rikostutkimuksia ja syytöksiä. Tämä sanotaan myös perustamissa sopimuksessa, kuten puheenjohtaja täällä mainitsi. Ja vaikkakin minä haluaisin aloittaa positiivisesta äh, näkökulmasta, niin minun täytyy myöntää, että minä olen hieman skeptinen sen suhteen, miten tämä kehittyy. En sen vuoksi, että minä itse vastustaisin tällaisten äh, toimivaltuuksien laajentamista päinvastoin, mutta sen vuoksi, että minun haluaisin nähdä, miten neuvosto suostuu tähän. Vaikkakin kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet äh, Tukholman ohjelman toimeenpanoon, niin todellisuus on toista. En ole niin naivi, ettenkö näkisi sitä, että se mikä meidän mielestämme olisi kansalaistemme eduksi, ei aina, sitä ei aina ymmärretä samalla tavalla jäsenvaltioissa toisesta syystä. Jo, joidenkin mielestä voi ajatella näin, että oikeudelliset ammatit ovat hyvinkin vanhoillisia – ja konservatiivisia, mutta toisaalta kysymys on myös niistä toimivaltuuksista, mitä jäsenvaltioilla on aina ollut, ja jäsenvaltiot eivät välttämättä ole niin innostuneita luopumaan osasta näistä toimivaltuuksista ja antamaan niitä eurooppalaiselle virastolle. Kun, jäsenval... kun Euroopan parlamentin jäsenet ovat valmiita myöntämään enemmän oikeuksia Europolille ja Eurojustille, kun on kysymys esimerkiksi rajat ylittävistä rikoksista ja niiden tutkimuksista. Ja että pitäisi tehdä lähempää yhteistyötä. Me olemme erityisen kiinnostuneita nimenomaan siitä, että kunnioitetaan ihmisoikeuksia, tietosuojaa, reilu oikeudenkäyntioikeus, niin samanaikaisesti jäsenvaltiot suhtautuvat tässä hyvin ristiriitaisesti asioihin. Ja on erittäin on vaikeata meidän selittää Euroopan kansalaisille sitä, millä tavalla me voimme perustaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, mikäli jäsenvaltiot itse eivät luota tarpeeksi meidän eurooppalaiseen virastoomme. Vielä muutama sananen tästä eurooppalaisesta julkisesta syyttäjävirastosta. Tämä mahdollisuus on jo perustamissopimuksessa, mutta jos katsotaan nykyistä todellisuutta, niin vaikuttaa siltä, että tämä on enemmänkin illuusio tällä hetkellä. Minä myönnän, että tällä hetkellä meidän täytyisi keskittyä ehkäpä enemmän siihen, että vahvistamme Eurojustia itseään ja sen toimia ja sitä kautta sitten ehkä parannamme jäsenvaltioiden luottamusta Euroopan tasolla tehtyihin rikostutkimuksiin. Mutta toivomme, että meidän näkemyksemme otetaan mukaan, kun käsitellään Eurojust toimivaltuuksien vahvistamista. Esimerkiksi sitä kautta, että meillä on tällaisia tapaamisia, joissa kansalliset parlamentin ja jäsenet ovat mukana, koska tehän olette Euroopan kansalaisten edustajia omissa parlamenteissanne. Ja minä toivon, että tämä tapaaminen on ensimmäinen monista tulevista tapaamisistamme. Kiitos. Mrs. Weber, Kiitoksia, edustaja Weber. Varmasti asia onkin näin. Ja sitten Belgian edustajan Christine de Fignan puheenvuoron. Kiitoksia. Aion puhua ranskaa, jotta voitte vaihtaa. Sitten äh, paljon tässä on jo ehditty sanoakin tämän aamun aikana. Ja Eurojustin operatiivisesta puolesta on puhuttu. Sallin, että minun palata hivenen siihen yhteyteen, jossa Eurojust luotiin, koska Eurojust direktiivin taustaa nyt en tässä ryhdy sen enempää toistelemaan, mutta se kuitenkin osoittaa, kuinka vaikeita ongelmia tässä vielä on edellä, edessä ja, ja mitä kysymyksiä tulisi pyrkiä vielä ratkomaan. Ja rikosoikeus mahdollisesti on juuri se kysymys, johon jäsenvaltiot nyt eniten kiinnittävät huomiota, koska Eh, se on niiden oman itsemääräämisoikeuden syvin alue. Ja on päivän selvää, että ne aina, jäsenvaltiot siis ovat halunneet vastustaa kovasti oman itsemääräämisoikeutensa eh, hälventämistä. Ja näin parlamentti ja komission rooli on rajoitettu rikosoikeuskysymyksissä ainoastaan hallitusten väliseen työhön ja ainoastaan Amsterdamin sopimuksen kautta voitiin sitten synnyttää tällaista eurooppalaista rikosoikeutta ja todellakin ryhtyä tällaiseen selvään hankke- yhteiseen hankkeeseen ja näissä hankkeissahan tietysti täytyy edetä tavoitteittain ja, ta- ja tietysti järjestää vä- oikeudellisia välineitä. Me tässä tarvittiin y- aikaa yhteistyöhön ja koordinointiin jäsenvaltioiden välillä, mutta kuitenkin on hyvin, lais- hyvin erilaista aikataulua poliisiyhteistyössä, joka puolestaan nopeammin saatiin voimaan, koska Europol jo tuolla, tuolla vuonna 1995 luotiin ja myös Schengen-alue luotiin. Tämä eurooppalainen rikosoikeusalue on perustettu hyvin, hyvin vähälle pohjalle, koska meillä oli tämä lähestymistapa hallitusten välisestä yhteistyöstä tiukassa mielessä ja sitten toisaalta ylikansallinen lähestymistapa. Meillähän on olemassa tämä Geneven päätös vuodelta 1996, jossa puhutaan juuri, joka osoittaa tätä rajat ylittävässä rikoukse, rikollisuudessa tarvittavaa kiireellistä toimintaa, mutta missään tapauksessa nämä kysymykset eivät rajoitu ainoastaan meidän alueellemme, minkä osoitti muun muassa Tsernobylin ongelma. Joka tapauksessa, jos ajattelen sitä, mitä Rouva Delmaski sanoi, me tarvitsemme selkeitä sääntöjä, jotka tähtäävät juuri rikosoikeudellisiin sääntöihin, voidaksemme suojella unionia talousrikollisilta, ja minun mielestäni tähän ei pidä kuitenkaan jäädä. Eurojust juuri tuolla Tampereella vuonna 1999 alun perin lähti liikkeelle ja jäsenvaltiot silloin sitten suostuivat hyväksymään sen, että tarvitaan tällaisia toimielinten välisiä ratkaisumainvaihtoehtoja näihin ongelmiin, erityisesti kun ajattelen tuota vuoden 1996 eurooppalaista verkostoa vuonna 1998 ja sitten tätä tuomarijärjestelmää, joka syntyi jo aikaisemmin. Tämä perustuu hyvin käytännönläheiseen yhteistyöhön ja sitten saatiin euro just aikaiseksi ja pikkuhiljaa se sitten 28 eh, helmikuuta 2002 oli riittävän kypsä syntymään Belgia tuntee tämän kompromissin ja sen tulokset. Siinä kyse on siis yhteistyöstä ja koordinoinnista, jonka pohjalta sitten niille, jotka toivoivat hallitusten välistä toimintaa enemmän. Se jäi edelleen voimaan, mutta vähemmässä määrin kuin, kuin aikaisemmin. Joka tapauksessa kuitenkaan ei vielä ryhdytty luomaan tällaista eurooppalaista, yleiseurooppalaista toimintaa. Joka tapauksessa neuvoston puitepäätöksen transponoinnissa ja kansalliset parlamentit osallistuivat tähän työhön ja voivat näin sitten toteuttaa kansanvaltaista valvontaa eh, unionitoimielimiin elimiin nähden. Ja minä olen kuitenkin kuullut usein ku, sen senaattoreiden valittelevan mm, puitepäätösten avoimuuden puutetta ja eh, näin sitten leimallisesti eh, osoittavan demokratian puutetta. Mahdollisesti nyt tätä puutetta voitaisiin nyt ryhtyä korjaamaan ja ollaankin nyt otettu oikeat askeleet tähän suuntaan, kun on ryhdytty käymään keskustelua kansallisten parlamenttien kanssa ja näin sitten ajatukset saattavat muuttua. Tässä jo aikaisemmin muistutettiinkin Eurojustin operatiivisesta toiminnasta ja myös sitten tulevaisuuden näkymistä. Minä olen katsonut vuoden 2009 vuosikertomusta Eurojustilta ja niitä asiakirjoja, joita siellä käsitellään. Monta siellä käsite- monia asioita siellä käsitellään 15 prosenttia enemmän vuoden 2008 ja 2009 aikana. Tarkoittaako tämä sitä, että siellä on enemmän enemmän asioita käsiteltävänä, enemmän tapauksia käsiteltävänä vai sitä, että enemmän rikoksia on tehty? Vai tarkoittaako tämä sitä, että asioita on ikään kuin paremmin hoidettu ja tietoja paremmin kerätty? ja, ja sitten edetty niiden pohjalta paremmin kuin aikaisemmin. Nämä tilastot tietysti osoittavat rajat ylittävän rikollisuuden kasvua myöskin, mutta meidän täytyy totisesti pysyä myös optimistisina, eli asioita on pystytty paremmin hoitamaan ja just on pystynyt vastaamaan konkreettisiin tarpeisiin. No mitä haasteita meillä sitten on? Lissabonin sopimuksestakin on täällä jo mainittu siitä, ja siitä mahdollisuudesta, että voitaisiin luoda tällainen eurooppalainen tuomiojärjestelmä ja tämä tarkoittaa sitä, että eurojustista lähtien, lähtien ollaan muokkaamassa kokonaan tätä mm, rikosoikeudellista ympäristöä ja luoda tällainen täysin toisenlainen toiminta mahdollisuus Eurojustille no, onnistuuko tämän pohjalta sitten ratkaisemaan kaikki ongelmat? No, minä muistuttelen juuri, muistutan teitä siitä, että tässä ollaan nyt oltu jatkuvasti keskustelemassa tästä hallitusten välisyydestä ja itsemääräämisoikeuden luopumisesta. No, tämä tarkoittaa sitä, että on otettu askel paljon pidemmälle. Tarvitaan, onko tämä eh, riittävää kuitenkaan? Tämä on ollut kuitenkin tarpeellista, mutta onko se riittävää, koska nyt on kyse siitä, että luodaan tällainen, tällainen yksi yksi taso. Kyse ei kuitenkaan ole mistään sellaisesta lopullisesta eurooppalaisesta rikosoikeuspolitiikasta, jota kaikkien pitäisi sitten seurata. Kaikki liittyy siitä, minkälaisia asetuksia ja sääntöjä sitten pystytään sieltä suoltamaan. Ja näin voidaan ajatella, että rikokset, jotka kriminalisoidaan, ovat suurin piirtein samat kaikissa jäsenvaltioissa, mutta ei välttämättä ole niin varmaa, eh, että niitä käsitellään aivan samalla tavalla. Tällainen unionituomiojärjestelmä sitten, miten se on ihan hyvä ajatus, mutta minkä tyyppistä rikosoikeuspolitiikkaa sen pohjalta pitäisi sitten pystyä luomaan ja, ja minkälaisiin tavoitteisiin tämän pitäisi sitten vastata. Tämä on kysymys, vaatii myös keskustelua. Ja sitten tietysti eurooppalainen seuraamusjärjestelmä ja tähän haasteeseen meidän tulee pyrkiä tulevaisuudessa vastaamaan. E- eli tässä on kyse tietyistä normeista oikeuden toteuttamiseksi, eli e- ei pelkästään vain näiden tapausten ratkaisemiseksi, vaan pitäisi pystyä tuomitsemaan näitä rikollisia suoraan. Tämä on se tavoite, johon me tässä prosessissa pyrimme. No me tiedämme, että rikosoikeus, eurooppalaisissa rikosoikeuskysymyksissä kuten jo aluksi sanoin, on tehty paljon virheitäkin, mutta tulevaisuudessa tämä käy mullistumaan aivan varmasti, kun luodaan yhteisiä sääntöjä ja luodaan myös todellista rikosoikeuspolitiikkaa Euroopan tasolle. Ja tärkeä kysymys on juuri se, mit, minkälaisen paikan euro just sitten saa tässä toimijoiden kentässä. Sitä ei vielä ole riittävästi määritelty rikosoikeusprosessissa ja varmasti tähän saamme myöhemmin vastauksen. Kiitokset. Kiitokset Rova Dufrenio. Kiitoksia. Nyt meillä on sitten aikaa keskustelua. Tässä on lyhyt luettelo, joka nyt sitten suljetaan. Ehdottaisin, että jäsenet eivät puhu suinkaan 10 minuuttia, vaan kaksi minuuttia mielellään niin, että voimme myös kuulla täällä paneelin osanottajien vastaukset. Espanjan parlamentista ensimmäinen puhuja. Uh, Kiitokset puheenjohtaja. Hyvä Juan Fernando, kiitokset eh, siitä, että tällainen kansallisten parlamenttien yhteiskeskustelu on saatu järjestää. Ja näiden päivien aikana me vastaamme artiklan 85 Lissabonin sopimuksesta, kun kansallisten parlamenttien pitää pystyä osallistumaan Eurojustin valvontaan. Williamsille, Williamsia kiitäisin siitä, että hän on ensimmäistä kertaa nyt saapunut tänne meidän koko, kokoukseemme ja hän on käynyt myös Espanjan, Espanjassa keskustelemassa näistä kysymyksistä kansanedustajien ja, ja senaattoreiden kanssa Eurojust-kysymyksistä. Varma varmaan kerran vuodessa tällainen yhteiskeskustelu olisi oikein hyvä järjestää Williamsin kanssa ja varmaankin sitten ensi vuotta vartenkin kohta lähetämme teille kysely, siitä, mitä mieltä olette Espanjan kysymyksistä ja voisitteko vielä keskustella näistä meidän kanssamme. Tää, näin pystymme sitten valvomaan tarkemmin näitä kaikkia kysymyksiä kaikkien kansallisten parlamenttien pohjalta. Ja sitten tietysti mietimme myös sitä, miten Kosakin rooli tulevaisuudessa kehittyy Eurojustin valvonnassa ja minä kovasti haluaisin nyt ylistää viime vuosien aikaista eurojustia kehittävää työtä ja kansainvälisiä sopimuksia, joita on pystytty tekemään. Ja sitten on pystytty näitä prosessioikeus- ja rikosoikeussääntöjä yhtenäistämään monenlaisiin rikoksiin, jotka vaikuttavat koko unionin alueeseen. Haluaisin myös viitata siihen Euroopan syyttäjäjärjestelmään. Tämä Euroopan tuomari- ja syyttäjäjärjestelmä suojelisi sitten unionin talousoikeuksi, taloudellisia etujakin, intressejäkin, ja tällainen Euroopan syyttäjä- ja tuomarijärjestelmä olisi hyvä, mutta minä kysyisin sitä, mikä sen suhde sitten on Olafin petosten torjuntayksikköön. Ja vielä pohtisi sitä, että miten Eurojust on suhtautunut näihin yhteisiin eh, tutkintaryhmiin Euroopan tasolla. Ja entä sitten näihin Eurojustin ja jäsenvaltioiden välisiin oikeusjärjestelmien eh, intressiristiriitoihin suhtautuu. Kiitokset sitten Italian senaatin edustaja. Presidente, anch'io plaudo alla... Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tämä aloite on todella kannatettava. Kyseessä on olennainen asia ehkä ensimmäistä kertaa ja mielestäni meidän panoksestamme on kovasti hyötyä, joten suhtaudun erittäin suurella mielenkiinnolla Jyrsiastin kehitykseen. Minusta se lähti heti alusta lähtien oikeille raiteilleen ja me olemme puhuneet jatkuvasti rakenteista, joka muodostaa Eurojustin toiminnan ja hyödyntää koko Eurooppaa. Tässä ei kuitenkaan pidä mennä liian pitkälle, vaan voidaan tarkastella Euro- voidaan tarkastella Lissabonin sopimusta ja mahdollista yhteistä rikostutkimusta. Italiassa meillä on paljon kokemusta tässä, varsinkin kun puhutaan mafiavastaisista toiminnasta. Siinä syytöksessä oli sama ongelma kansallisessa syytevirastossa. Siellä tarkasteltiin tiettyjä rikoksia. Ja olemme saaneet nähdä, että tämä on todellinen hankal- hankaluus. Minusta olisi virhe, jos tässä nyt mennään liian nopeasti, liian pitkälle ja puhutaan Eurojustista tai Euroopasta syytävirastosta, joka jatkaisi tämänhetkisten kansallisten syyttäjävirastojen toimintaa. Minusta meidän tulisi pohtia Eurojust ja syyttävirastolla on samanlainen rooli kuin antimafiavastaisella toiminnallamme. Eli että tietoa välitetään tällä tavalla ja että kaikki jäsenvaltiot on pakko tarjota tietoa kaikista rajoja ylittävistä tutkimuksista. Eli koordinaatio kyllä, Ja sitten tuon avunantojärjestelmän jälkeen meillä täytyy olla myöskin syy siihen, että meillä ei ole riippumatonta toimintaa, jollei siihen ole selkeitä syitä Emme halua saada sellaista justia aikaiseksi, joka vaikuttaa kansalliseen itsemääräämisoikeuteen ja heikentää kansallisten elinten valtaa, vaan sellainen, joka vahvistaa, antaa lisäarvoa ja tekee tehokkaiksi ne ponnistukset, joita kansallisella tasolla tehdään, kun torjutaan rikoksia. Tässä on myös toinen valvontakysymys. Ja sitä ei voi jättää huomiota, kun kysymys on niistä oikeudesta toimista, jotka täytyy säilyttää. Näin ollen meidän tulee tarkastella sitä, mitä tehdään ja tarvitsemme poliittista vastuuta. Mutta tämän ei tulisi siis puuttua oikeudelliseen toimintaan. Vias Mera, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Realismo y para provocar... Eh, niin nyt vähän realistisesti, jos mietin tuota Brykken työryhmäjärjestelmää, minun käsittääkseni kollegion puheenjohtaja sanoi, että neuvosto todennäköisesti pääsee yhteisymmärrykseen näistä tutkintaryhmistä ja minun mielestäni me olemme juuri sillä linjalla menossa eteenpäin, mutta täytyy miettiä tarkoin, miten tämä asia sitten hoidetaan ja aloitteeseen ryhdytään. Minusta vaikuttaisi siltä, että täytyisi täsmentää sitä, mitä tarkoittaa valvonta. Valvonta tarkoittaa sitä, että saamme tietoa ja voimme vaatia vastuuta. Valvonta ei ainoastaan tarkoita sitä, että me saamme tänne papereita luettavaksemme tiedoksemme, vaan myös siihen liittyy vastuu ja sen takia tämä tilintarkastuspuoli ja koko valvonta ylipäätään liittyy meidän työhömme ja Eurojustin työ liittyy tietysti myös siihen, kuinka paljon tietoa se, ne, se saa itse jäsenvaltiota, kuinka paljon jäsenvaltiot sitä auttavat. Kansalliset parlamentit voivat tässä työssä auttaa, eli, se, eli näin, se, mitä enemmän kansalliset parlamentit tietävät Eurojustin työstä, sitä sen parempi. Näin tämä tieto, jota me saamme, tietysti auttaa meitä valvomaan mitä enemmän valvontaa sitten saamme luotua, sitä paremmin, paremmin voimme toinen toisiimme luottaa ja sitä enemmän pääsemme eteenpäin. Päinvastoinkin tilanne voisi olla. Meidän täytyy toimia tosin hyvin realistisesti hyvin, ja olen hyvinkin pitkälti sitä mieltä, mitä Renata ehti sanoa. Tästä minä itsekin eilen puhuin mikään, millään, minkään puheenjohtajakauden aikana ei haluta puhua tästä asiasta eikä määritellä aikarajoja eikä mitään yhteisymmärrystä saada tästä aikaan ja siitä syystä rikosoikeuskysymys on edelleenkin jäänyt liian leväperäisesti hoidetuksi koko unionissa. Kiitoksia. Kiitoksia. On the House of Lords, the UK, Lord Baroness. Thank you very much, uh, Mr. President, and uh, thank you for... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että saan osallistua tähän keskusteluun keskusteluissamme eilen, niin, jotka käsittelivät Europolia, tein ehdotuksen ja esitin myös kysymyksen. Ehdotus on se, että artiklat, jotka liittyvät parlamentaariseen valvontaan Lissabonin sopimuksessa, on muotoiltu toisin suhteessa Europolin ja Eurojustin, mutta on vaikea arvioida todellisia käytännön eroja, joita nämä eri lausekkeet edustavat. Siitä syystä riippumatta siitä, minkälaisia prosesseja kehitellään parlamentaariseksi valvonnaksi Europolissa ja Eurojustissa, niiden tulisi olla yksinkertaisia, eikä näytä olevan mitään syytä sille, miksi menettelyiden täytyisi olla erilaisia, kun siirrytään yhdestä järjestöstä toiseen. Tästä olisi ehdottomasti se hyöty, että säästetään kovasti aikaa, jos vain voitaisiin sopia yhteisestä muodosta riippumatta siitä, minkä, mistä me sovimme, on erityisen tärkeää, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit hyväksyvät ja ymmärtävät, että tässä puhutaan nimenomaan vastuullisuudesta eikä valvonnasta. Kysymykseni eilen iltapäivällä ja esitän sen jälleen tänä aamuna uudelleen ja toivon, että te, hyvä puheenjohtaja, viette tämän kysymyksen eteenpäin komissiolle. Miksi komissio on sitä mieltä, että parlamentaarisen valvonnan lisääminen Eurojustille vuonna 2012 on mahdollista, mutta ei Europolissa vuonna 2013. Mitä voidaan tehdä, jotta tämä tapahtuisi nopeammin? Parlamentaarinen tilivelvollisuus on erittäin tärkeää Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille, kun puhutaan voimasta Euroopassa. Jos katsotaan kaikkia niitä asioita, jotka ovat tulleet tänä aamuna esille, niin on vaarana se, että tämä aikaraja siirtyy vielä eteenpäin. Ja eikö silloin olisi tärkeää laittaa näitä määräaikoja mahdollisimman nopeasti voimaan? Italiana. Grazie. Italian senaatista, alkaa. Il... Kiitos eh, puheenjohtaja. Lissabonin Sopimus avasi uusia mahdollisuuksia liittyen rikosoikeudellisiin ja siviilioikeudellisiin kysymyksiin. Ja sen vuoksi nyt esimerkiksi kansalliset parlamentit on otettava enemmän mukaan tähän työtä ja siksi tämän päivän tapaaminenkin on tärkeä. Tässähän on kysymys ensimmäisestä askeleesta tähän suuntaan. Ja tätä on vahvistettava mielestäni tätä suuntausta kahdella tavalla. Ensinnäkin voisimme toimia sillä tavalla, että tällä alueella pitäisi jo varhaisessa vaiheessa konsultoida ja kuulla kansallisia parlamentteja Europolin ja Eurojustin työmuodoista. Ja sen lisäksi tällaista kuulemista ja muuta yhteistyötä olisi harjoitettava useammin. Jos me katsomme tämän päivästä esityslistaa, niin mielestäni Eurojustille, kuten täällä on jo aikaisemmin sanottu, Eurojustin kohdalla meillä on valvontaongelma. Ja tämä valvontaongelma on oikeastaan äh, kahtalainen. Ensinnäkin operatiivinen valvonta ja demokraattinen valvonta, ne ovat kaksi eri asiaa. Varsinkin ajatellen niitä kehityskulkuja, joita on syntynyt Lissabonin sopimuksen kautta Eurojustille on merkinnyt, tämä on merkinnyt pieniä ja varovaisia askeleita eteenpäin, mutta kysymys on kuitenkin siitä, että meidän täytyisi voida koordinoida rikosoikeudellisia tutkimuksia ja ratkaista eh, intressikonfliktit, jotka ovat hyvin herkkiä kysymyksiä ainakin kansallisella tasolla. Ja sitten mitä tulee eh, esimerkiksi rikosoikeudellisiin huoltajuuskysymyksiin. Nehän ovat tällaisia asioita, joita on aikaisemminkin käsitelty. Ja sitten Eurojustin kohdalla Eurojustin itse täytyisi voida myös määritellä omaa työtänsä, mutta ei kuitenkaan itse arvioida yksittäisiä tapauksia. Mitä tulee eurooppalaiseen syyttäjävirastoon, niin toki ensin täytyisi lähteä vahvistamaan yhteistyötä ja sitten vasta myöhäisemmässä vaiheessa lähteä perustamaan tätä syyttäjävirastoa. Mitä tulee rikosoikeudelliseen yhteistyöhön, niin tämä tulee vaikuttamaan hyvin paljon myös kansallisella tasolla. Yes. Edustaja Mylder, Libe-valiokunnasta kaksi minuuttia. Kiitoksia. Olin kauan sitten jo sen valiokunnan jäsen, jossa käsiteltiin kauttakulkuliikennettä. Silloin 90-luvun lopussa näitä suosituksia rustasimme, niin yksi niistä kaikkein tärkeimmistä koski eurooppalaista julkista toimintaa. Nyt olen huomioinut, että useimmat ovat sitä mieltä, että ei se ole ollenkaan mahdollista toteuttaa tässä poliittisessa ilmapiirissä – ja se on hieman yllättävää. Haluaisin kuulla tähän Jörgessin mielipiteen, miten tarpeen se on. Se löytyy Lissabonin sopimuksesta. Ja osa on pitänyt tätä suurena voittona. Ja nyt kaikki jarruttelevat. Onko se hyvä vai huono asia? Thank you. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja sitten edustaja Savaras Kreikan parlamentista. Kiitos, Υπάρχει μια αρχαία ελληνική ρίση. Kiitos. Kreikkalainen sanonta sanoo, että kysymys on viisaudesta. Ja minusta meidän täytyisi selkeyttää tämänlaisia tapaamisia, mitä me tarkoitamme demokraattisella äh, valvonnalla, tilivelvollisuudella, koska muuten kaikki vaan puhuvat oman käsityksensä mukaan asioista, mutta me emme puhu samoista asioista kuitenkaan. Toinen asia, me puhumme mahdollisesta eurooppalaisesta julkisesta syyttäjästä, selvä, mutta tämä täytyy sitten sopeuttaa oikeudellisten menettelyiden järjestelmään unionissa, jos meillä on eurooppalainen äh, oikeudellinen äh, tai eurooppalainen yleinen syyttäjä, silloin meillä täytyy olla sille myös oikeudelliset puitteet ja perusta. Minusta meidän täytyy ymmärtää se, että jos me siirrymme tai kun me siirrymme nykyisestä Eurojustista tulevaan Eurojustiin, joka mahdollisesti on konkreettisempi, jossa me lähdemme kehittämään oikeudellista järjestelmää, silloin me siirrymme ihan toiseen ulottuvuuteen. Emmekä me poliittisesti ole siihen valmiita, emme yhteisön tasolla, emmekä kansallisella tasolla. Haluaisin muistuttaa komissiota tästä Siemens-skandaalista ja sen tutkimuksista. Ja olisiko Eurojust ollut siihen hyvä koska tässä oli kysymys rajat ylittävästä rikoksesta, joka vahingoitti Kreikkaa. Me menetimme miljardia euroja. Mitäs eh, tällä eh, tasolla Eurojust on tehnyt? Miten se on osallistunut tähän? Ja luonnollisesti meidän täytyy olla selviä siitä, että me haluamme yhteisen eh, oikeuden ja turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden alueen, mutta meidän täytyy huomioida rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus ja, ja puuttua siihen. Onko tästä jotain tilastotietoja, mitä on asialle tehty? Thank you. I think there is a number of interesting... Kiitoksia. Monia mielenkiintoisia näkökulmia tuli esille. Ja täällä vielä yksi jäsen lokattaa puheenvuoron edustaja Bronx. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Voiko jäsenvaltion poliiseja pyytää keskeyttämään rahoituksen tai keskeyttämään tutkimuksen, rajoylittävässä tutkimuksen, joka ei ollut rikos tutkivassa jäsenvaltiossa, varsinkin ne tapaukset, jotka liittyvät vapaaseen mielipiden ilmaisun lainsäädäntöön, joka saattaa olla tiukempaa toisissa jäsenvaltioissa. Saattaa olla sellainen tapaus, että asiaa ilmoitetaan internetin kautta sellaisiin valtioihin, joissa on tiukemmat säännökset ja tämä on erityisen tärkeää Het Wildersen tapauksessa Alankomaissa, jossa ilmeisesti, jossa jo islamin kritisointi on jo rikos sinänsä sen sijaan, että kritisoitaisiin sen seuraajia. Edustaja De Fren jossain suhteessa vastasi tähän pitkällä aikavälillä, kun hän totesi, että meillä kaikilla pitäisi olla sama lainsäädäntö, ja sehän nyt tietysti merkki merkitsisi kaikenlaista jäsenvaltioiden itsenäisyyden lakkaamista. Puheenjohtaja, kiitoksia. No näiden näkökohtien jälkeen meillä on aika vielä kuunnella hieman panelistien vastauksia. Äh, Williams, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia. Pyrin tässä vastaamaan kahteen asiaan, eh, jotka on otettu esillä. Ensimmäinen niistä liittyy tilivelvollisuuteen ja valvontaan. Ja, ja näin on tärkeää ottaa se huomioon silloin, kun puhutaan operatiivisesta valvonnasta, eli todellisten konkreettisen tapauksien val, valvonnasta. Tässä suhteessa on tärkeää ottaa esille se, että jo Eurojustin äh, tasollakin on kansallisia jäseniä, jotka esittävät kertomuksia kansallisille viranomaisilleen ja joissain tapauksissa myös kansallisille parlamentaarisille elimilleen. Eli se ehkä on jonkunnäköinen indikaattori sen suhteen, millä tavalla asioita voidaan viedä eteenpäin tulevaisuudessa. Siitä huolimatta siinä yhä edelleen säilyy tämä tilivelvollisuus ja valvonta kysymys sellaisena, mutta samalla ilmaisen myös sen, millä tavalla kumppanuus kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamentin ja Eurojustin välillä voidaan vahvistaa. Toinen kysymys, joka on tullut esille, koskee Euroopan äh, julkisen syyttäjän virastoa. Tässä suhteessa ehkä on tärkeää muistaa, ainakin Jurjastin näkökulmasta katsoin, että kyseessä on asia, joka selkeästi on poliittisen päätöksenteon asia, eikä Jurjastin tekemä päätös. Se, mitä Eurojust sitten voi tehdä tähän mennessä, tai mitä tähän keskusteluun tulee, on se, että se voi olla mukana hyödyllisesti auttamassa tätä poliittista keskustelua, jota käydään siitä, pitäisikö meillä olla eurooppalainen syyttäjävirasto vai ei oman tapauskäsittelynsä pohjalta, kun käsittelemme tapausten koordinointia <clears throat> mukaan lukien ne rikokset, jotka kohdistuvat Euroopan unionin rahoituksellisiin intresseihin, joka varmasti on Euroopan syyttäjäviraston päätehtävä, jos se luodaan, niin selkeästikin täytäntöönpano, tutkimus, ongelmat tulevat silloin heti esille. Ja minusta on tärkeää, Eurojust ei ehkä ole tässä toiminut riittävästi. On tärkeää tulevaisuudessa varmistaa se, että Eurojust ottaa oppia niistä ongelmista, jotka ovat tämän tyyppisissä tapauksissa syntyneet. Ja samalla pyrkii edistämään niitä ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä, jotka ovat syntyneet. Nämä ovat ne kaksi pääteemaa, jotka mielestäni selkeästi tulevat esille. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Williams. Edustaja Weber. Very briefly. puheenjohtaja ihan lyhykäisesti näistä kahdesta asiasta. Meidän täytyy tarkastella tässä näitä sanoja ja ehkäpä englannin kielen käyttö tässä aiheuttaa tiettyä hämännystä, koska tämä accountability äh, sana, sillä ei ole varsinaista käännöstä muille kielille. Eli ehkäpä voitaisiin puhua enemmänkin toimien valvonnasta ja tässähän on kysymys nimenomaan kaikesta, mitä Diestemera tässä selitti ja sanoi. Mutta minä tein tässä eron tällaisen valvonnan ja kontrollin välillä, koska termiä kontrolli käytetään vain silloin, kun katsotaan yksittäisiä tapauksia. Ja, ja siitä, siinä sellaisen toimintaan parlamentit eivät, sitä me emme halua. Mutta samanaikaisesti meidän täytyisi miettiä erilaisia mekanismeja, jossa henkilöt äh, ovat äh, kokeneet ongelmia ja silloin he voisivat kääntyä parlamenttien puoleen ja tätä asiaa voitaisiin miettiä. Mitä tulee julkiseen syyttäjävirastoon, yritän vastaajan Jan Mylderin kysymykseen. Ainakin viime kaudella tässä parlamentissa, Euroopan parlamentissa, tuettiin kohtalaisen vahvasti tätä eurooppalaista syyttäjänvirastoa, mutta tähän mennessä olemme voineet todeta, että jäsenvaltiot ovat olleet vastahankaisia, mutta ei ainoastaan tämän suhteen, vaan ylipäätään Eurojustin ja Europolin toiminnan eh, lisätoimivaltuuksien myöntämiselle myös. Ja jos me haluamme puhua eh, eurooppalaisesta syyttäjästä, niin silloin me tarvitsemme myös eh, eurooppalaista rikoslainsäädäntöä. Ja jos katsomme, mitä me olemme tähän mennessä saavuttaneet, niin me emme ole kyenneet eh, edes eh, hyvällä tavalla eh, kyenneet vaikuttamaan oikeudenkäyttöön, lainkäyttöön, tuomiovaltaan sen vuoksi, että jäsenvaltiot ovat niin erilaisia. Ja jos katsotaan, millä tavalla päätös tehtiin, tehtiin liittyen Eurojustiin, niin se käynnistyi siitä, että annettiin enemmän toimivaltuuksia Eurojustille tässä luonnoksessa, äh, millä tätä tarkistettiin alkuperäistä. Ja siinä annettiin Eurojustille enemmän toimivaltuuksia ja se päätyi siihen, että äh, parlamenteille tai valtiolle annettiin äh, valvontaoikeuksia. Me tulemme vielä näkemään, millä tavalla neuvosto tulee tässä äh, liikkumaan eteenpäin niin, että annetaan parlamentille oikeus äh, valvoa ja silloin me kykenemme paremmin arvioimaan äh, sitä, että tuleeko neuvosto koskaan hyväksymään julkisen syyttäjän ajatusta. Frenja. Oui, Kiitos sitten Rova de Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Tämä kysymys on tietysti poliittinen ja hyvin arkaluontoinen. Miettisin, ehkä tätä kysymystä siltä kannalta, että kun me olemme pystyneet käymään keskustelua hyvin syvällisellä kannalla Euroopan ulkoministeritasolla ja eurooppalaisesta rikosoikeuskysymyksestä, niin tämä tarkoittaa sitä, että täytyy jollain tavalla itsemääräämisoikeudesta luopua. Mutta tästä asiasta ei kuitenkaan ole keskusteltu riittävästi jo, ja vaikeudet ja ongelmat ovat edelleenkin valtaisat Valitettavasti täällä jotkut puheenvuorotkin sitä osoittivat. Minun mielestäni tämä kansallisen itsemääräämisoikeuden luopumisen pelko täällä on tietysti esitetty, mutta tämä ei tarkoita sitä, että kansalliset syyttäjälaitokset korvattaisiin nyt tällä. Kaikilla on edelleenkin omat tapansa toimia. Mitä politiikkaa me haluamme tulevaisuudessa? Haluammeko me eurooppalaisen rikosoikeudellisen alueen? Tässä mielessä me tietysti menemme eteenpäin ilman tällaista eurooppalaista syyttäjäviranomaista. Me emme pärjää. Kreikankin edustaja tähän nyt puuttui. Jos meillä olisi tällainen Euroopan tasoinen rikosoikeus tuomioistuin, jolla olisi selvää toimivaltaa, tähän me emme vielä ole tähtäämässä. Entä sitten tästä parlamentaarisesta valvonnasta? maasta. No tuo Lissabonin sopimus on tietysti olemassa ja osoittaa, että tätä, tätä syyttäjälaitosta voidaan ryhtyä hautomaan ja rakentamaan. Ja Eurojustin tehtävä, kohta puoliin päätän puheenvuoroni, riippuu siitä, mihin mitä, mitä paikkaa, mitä roolia se ryhtyy näyttelemään, se sitten selvenee tulevina vuosina. Tiedämme, että tämä etenee hyvin hitaasti ja tämä kysymys liittyy kokonaiskysymykseen Euroopan rikosoikeusasioista, koska oikeutta ei voi olla ilman rangaistuksia ja seuraamuksia ja tämän panemiseen tarvitaan sitten eh, siellä oikeudellisia välineitä. Kiitoksia. Kiitokset, eh, De Kiitoksia edustaja emmekä hän ehtinyt oikea-aikaisesti. Ja näin sitten siirrytään kolmanteen paneeliin. Anteeksi, tämä oli kolmas paneeli, siirrymme suoraan neljänteen paneeliin. Ja kutsumme sen osallistujat tänne eteen. Söpens. Eli Günther Köpens, Belgian puheenjohtaja, valtion edustaja,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

näin aloitamme neljännen paneelin, jossa kysymys on siitä, mistä kaikki alkoi. Kysymys on oikeudenvapauden turvallisuuden alueesta, valvonnasta ja koko ajatus sai lähtönsä. Tämä Euroopan kulkeva kansalaisuusajatus alkoi 25 vuotta sitten niin sanotusta Schengenin alueesta, Schengenin hankkeesta. Eli nyt on 25. juhlavuosi Schengenin sopimuksella, joka siis joka hyväksyttiin saman nimisessä Luxemburgin kaupungissa ja mukana olivat viisi jäsenvaltiota, jos nyt muista ihan väärin. Ja nythän se on kasvanut valtaviin mittasuhteisiin. Mukana ovat jopa sellaiset maat, jotka eivät edes kuule Euroopan unioniin, kuten Norja, Islanti tai Sveitsi. Eli erittäin tärkeä aihe on kyseessä, jota on kehitelty aivan alusta lähtien. Ja nyt arvoisa paneelimme käsittelee tätä kysymystä. Ähm, Schengenin arviointityöryhmän puheenjohtaja Köpens on paikalla. Hän edustaa Belgian puheenjohtajavaltiota ja hän käyttää ensimmäisenä puheenvuoron. Sen jälkeen Carlos Coelho, joka on esittelijänä Schengen-kysymyksissä Euroopan parlamentin libevaliokunnassa ja lopuksi ähm, Ranskan senaatin jäsen Anne-Marie Escoffier. Herra Kypens, saatte puheenvuoron. Jos voitte puhua alta 10 minuutin, niin arvostamme sitä kovasti. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvää huomenta kaikille. Minunkin nimistä minä olen Günther Köpens. Työskentelen Belgian sisäisen ministeriössä ja EU-puheenjohtajakauden aikana, aivan kuten kerrottiin, olen Schengenin arviointityöryhmän puheenjohtaja. Esitykseni aikana, joka kestää 10 minuuttia, aion lyhyen esittelyn jälkeen esittää teille katsauksen Schengenin alueeseen Euroopan, Euroopan neuvoston näkökulmasta katsoen – ja samalla katsomme Schengen evaluointijärjestelmän evaluointimekanismia. 1985 viisi maata, Ranska, Länsi-Saksa, Alankomaat, Luxemburg ja Belgia päättivät luoda alueen, jolla ei ole sisärajoja keskenään. Tänä päivänä Schengen-alue on kasvanut suureksi alueeksi, jossa on jäsenvaltioita ja sillä alueella on taattu liikkumisvapaus. Kuten mainittiin, Sveitsi on uusin jäsen ja se liittyi vuonna 2008 lopussa Schengen-alueeseen. Tietyillä mailla, kuten yhdistyneellä kuningaskunnalla, Iranilla ja Tanskalla on erityisehdot, mutta en aio tässä suhteessa mennä sen kummemmin yksityiskohtiin. Tämän lisäksi Schengenin alue sisältää myös maita, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä, kuten vaikkapa Islanti, Norja ja Sveitsi. lopullinen päämäärä tämän alueen luomisessa, jossa ei ole sisärajoja, on se, että vapaasta liikkuvuudesta tehdään todellisuutta samalla säilyttäen korkea turvallisuuden taso. Vielä äskettäin tätä merkitystä korostettiin Tukholman ohjelmassa, kuten myöskin Lissabonin sopimuksessa artikla 67 mukaisesti todetaan, että unionin täytyy luoda vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alue, kunnioittain perusoikeuksia ja eri juridisia järjestelmiä ja oikeusperinnettä jäsenvaltiossa. Schengenin alueen kehittäminen tuo mukanaan paljon hyötyjä, kuten homogeenin, vapaan ja turvallisen alueen luomisen, jossa ei ole sisärajoja. Mutta siinä mennään vielä pidemmälle, kun poistetaan sisärajat. Siinä on kysymys myös yhteisen tietokannan muodostamisesta, joita voivat hyödyntää kaikki. Kysymys on myös rajoitettavasta poliisi- ja oikeudellisesta yhteistyöstä, yhteisen Schengen-viisumin myöntämisestä ja siitä, että taataan korkea tietosuojataso kaikissa jäsenvaltioissa. En nyt aja sen kummemmin käsitellä näitä muita Schengenin alueen periaatteita, mutta seuraavan yhdeksän minuutin aikana haluaisin antaa teille tiiviin katsauksen siihen, millainen on arviointimekanismi, joka on otettu käyttöön vuodesta 1998 ja varsinkin mikä on Euroopan neuvoston rooli ja Schengenin evaluaatiotyöryhmän rooli. Arviointimekanismissa on kaksi päätavoitetta. Yhtäältä sen tavoitteena on arvioida Schengenin alueen ehdokasjäseniä, kuten esimerkiksi on tehty Bulgarian ja Romanian tapauksessa. Nämä ovat niin sanotun ensimmäisen mandaatin arvioita. Ja toisaalta tavoitteena on arvioida se, noudattavatko Schengen-alueen jäsenet edelleenkin Schengenin säännösten vaatimuksia ja että tekevätkö ne edelleen rajatarkistuksia ja myöntävät viisumeita oikealla tavalla. Tässä on kysymys toisen mandaatin tehtävästä, eli tämä on ensimmäisen ja toisen välinen ero. Schengenin alue perustuu vastavuoroisen luottamuksen. valtiot poistavat sisärajansa, mutta ne täytyy olla varmoja siitä, että tehdään huolellisia ja vahvoja tarkistuksia Schengen-alueen ulkorajoilla. Useinhan nuo ulkorajat myös sisältävät muissa jäsenvaltioissa. Arviointijärjestelmä arvioi tätä ja se pohjautuu samaan vastavuoroisen luottamuksen periaatteeseen ja siitä syystä sitä nimittäin vertaisarvioksi. Mainitsin jo, että arviointimekanismi on ollut käytössä vuodesta 1998. Tuolloin täytäntöönpaneva komitea loi niin sanotun pysyvän arviointi- ja täytäntöönpanokomitean, Schengenin arviointi- ja täytäntöönpanokomitean, ja antoi sille selkeän tehtävän. Se löytyy asiakirjasta viitenumerolla SCH kautta COMEX 9826 DEF on tuon ö, asiakirjan viitenumero. numero. Amsterdamin sopimus integroi Schengenin säännöstön äh, yhteisön säännöstön ja vuonna 1999 pysyvä komitea, joka luotiin vuotta aikaisemmin, integroitiin äh, Eurooppa-neuvostoon ja sen pääsihteeristöön. Siitä lähtien arviointimekanismi on täytäntöön pantu äh, arviointityöryhmän puitteissa, jota, jonka puheenjohtaja minä siis olen. Ja tuo työryhmä raportoi suoraan Koreperille ja yleisten asioiden neuvostolle. Millä tavalla toimimme tänään, jotta voisimme arvioida maita. Meillä on pitkän aikavälin kalenteri. Konkreettisemmin se merkitsee sitä, että vuonna 2010 tänä vuonna olemme jo arvioineet Itävallan, Italian ja Kreikan. Ja Espanjan ja Portugalin arvioinnit ovat käynnissä. Nämä ovat siis toisen mandaatin kehityskulut. Ensimmäinen mandaatti, Romania ja Bulgaria arviointi on käynnissä. Liechtensteinin arviointi järjestää myös seuraavan kuukausien kuluessa. Seuraavana vuonna niin sanotut Pohjoismaat arvioidaan, joten se koskee Tanskaa, Suomea, Islantia, Norjaa ja Ruotsia. Ja viime vuonna, vuonna 2009, arvioitiin Ranska, Saksa ja Benelux-maat. Ja näin ollen meillä on pitkiä kyselykaavakkeita, kirjallisia kyselykaavakkeita, joiden avulla tiedot tarjotaan. Tämä on se pohja, jonka avulla voidaan äh, luoda äh, arviointiohjelma ja se toimii myös arvioinnin itsensä pohjana. Evaluaatiomekanismissa on seitsemän eri lukua, mikä merkitsee sitä, että seitsemän arviointiohjelmaa laaditaan, seitsemän arviointijoukkoa lähdetään matkalle ja jokainen niistä esittää oman kertomuksensa. Yleisesti ottaen tässä on kyseessä siitä syystä, että ei ole mitään järkeä järjestää mitään meri meriraja-arviointia Itävallassa tai maaraja-arviointia Belgiassa, kun meillä sitä maarajaa on vain 7 metriä Eurostarin ö, terminaalissa Brysselissä. Näissä seitsemässä luvussa käsitellään siis maarajat, merirajat ja ilmarajat, viisumin myöntäminen suurlähetystössä, konsulaatissa ja lopuksi sisjärjestelmän arvioinnin. Jokainen ohjelma valmistellaan kokouksessa, jossa on puheenjohtajavaltio puheenjohtajana. Mukana on neuvoston sihteeristö, seuraava puheenjohtajavaltio, kyseinen maa ja Euroopan komissio. Tämä ohjelma hyväksytään Schengenin arviointityöryhmän toimesta ja se voi myös muokata tuota ehdotettua ohjelmaa. Kun ohjelma on hyväksytty, niin silloin pyydetään asiantuntijoita jäsenvaltioista osallistumaan siihen yhdessä arviointijoukkueessa olevien asiantuntijoiden määrä riippuu arvioinnin luonteesta, esimerkiksi raja-arvioinnissa – kun meillä on 12-15 asiantuntijaa. Mutta siis arvioinnissa sitten 5-6 arvioijaa. Arviointiohjelma muodostuu yleisistä esityksistä ja selvityksistä, mutta kaikkein tärkein osa on paikan päällä tehtävät tarkistukset, jossa asiantuntijat voivat arvioida sitä, missä määrin arvion kohteena oleva maa noudattaa Schengenin säännöstöä. Näiden arviointien pohja yhtäältä muodostuu niin sanotusta kovasta säännöstystä eli Schengenin sopimuksesta vuodelta 1985, Schengenin yleissopimuksesta vuodesta 1990, Schengenin rajasäännöstöstä ja Schengenin viisumisäännöstöstä ja niin sanotusta pehmeästä säännöstöstä, eli parhaista käytänteistä suosituksista ja aiemmista arvioineista saaduista kokemuksista. Jokaisen mission jälkeen laaditaan kertomus, jossa puutteet ja suositukset otetaan esille, mutta samalla mainitaan myös jotkut hyvät käytänteet, jotka voivat toimia esimerkkinä muissa jäsenvaltioissa. Tietysti nämä kertomukset sisältävät myös järkevää tietoa siitä, minkä tyyppisiä puutteita joissakin rajoituspisteissä on. Kertomukset esitetään ja niistä keskustellaan Schengenin arviointityöryhmässä. Tämän kertomuksen pohjalta arvioidut maat raportoivat sitten takaisin jossa otan huomioon, jossa kerrotaan, niin minkä tyyppisiä parannuksia on tehty näihin puutteisiin, jotka tunnistettiin. Koska seitsemän uutta jäsenvaltiota liittyi vuonna 2007 järjestelmään, evaluointimekanismia parannettiin Ranskan ja Tsekin puheenjohtajakaudella ja nämä parannukset liittyivät itse arviointien valmisteluun ja itse arviointeihin. Ja nyt myös Belgian puheenjohtajakaudella on tarkasteltu tätä seurantaprosessia. Lopuksi haluaisin mainita joitakin haasteita tulevaisuudelle. Tavoitteenamme on saada aikaiseksi Euroopan komission ehdotuksen muokkaus tämänhetkisen Schengenin arviointimekanismi, josta keskustellaan marraskuusta eteenpäin. Seuraavan kuukausien aikana viedään loppuun Bulgarian ja Romanian arviointi. Se on tietysti tärkeä kysymys. Se on mahdollisuus myös synkronisoida Schengen-alueen äh, rajat samankaltaisiksi Euroopan unionin rajojen kanssa. Ja viimeinen tärkeä kohta, jossa Euroopan parlamentti on mukana, on demokratian tilivelvollisuus oikeudenvapauden ja turvallisuuden alueella. Ja siitä syystä olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy ryhtyä työskentelemään yhteistyössä kolmen toimielimen välillä, jotta mahdollistetaan syvä demokraattinen valvonta ja toisaalta sitten hyvät turvallisuusmenettelyt. Ja tähän päätän esitykseni, sillä vain yhdessä voimme saada Euroopan mukaan toimintaan. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia herra Köpens. Ja sitten Libe-valiokunnan esittelijä, arvoisa kollegamme Carlos Coelho. Saúde todos os colegas da Comissão Libe, os senhores deputados dos Parlamentos Nacionais e permitam uma saudação especial. Kiitos Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kansallisten parlamenttien edustajat ja erityisesti luonnollisesti myös äh, Portugalin edustajat. No, 25 vuotta Schengeniä, Schengenin mm, arviointi ja Schengenin laajentuminen. Aloitan siitä että puhun äh, Schengenin historiasta. 25 vuotta, kuten jo herra Keupens sanoi, 25 vuotta olemme pyrkineet äh, yhteistyöllä vahvistamaan Schengenin äh, aluetta. Ja alussahan pääoma ja tavarat kykenivät liikkumaan vapaammin kuin ihmiset ja sen vuoksi Schengen oikeastaan sitten perustettiin. Ja äh, sitten saatiin aikaan myös tavallaan parempi kansalaisten Eurooppa. Ja nyt meillä on yhteiset rajat jonka kautta me olemme pyrkineet eh, parantamaan myös esimerkiksi kansainvälisen rikollisuuden, rajat ylittävän rikollisuuden seuraamista. Frontex on perustettu ja myös eh, talousnäkökulmia, eli siis rahoitusta on hoidettu solidaarisesti. Meillä on eh, nyt noin 8000 000 kilometriä maarajoja yhdessä noin neljälle kymmenelle miljoonalle kansalaiselle pian. Meitä on 28 maata Bulgarian, Romanian ja Liechtensteinin myötä. Joten Schengenin myötä ihmisten liikkuvuus on parantunut, matkailu, kauppa, ja voi sanoa, että kansalaiset ovat nyt lähempänä toisiaan. Mutta tämä vapaa liikkuvuus merkitsee myös sitä, että vastuuta tarvitaan lisää. Me tarvitsemme yhteisiä reaktioita ja vastauksia. Jokainen jäsenvaltio on vastuussa omasta rajavalvonnastaan ja puhun nyt kaikkien unionin jäsenvaltioiden nimissä on myös luotettava toinen toisiinsa. Täytyy olla luottamusta toisen tai toisten jäsenvaltioiden ja siihen, että ne toimeenpanevat hyvällä ja oikealla tavalla toimenpiteet rajavalvonnassa. Schengenin alue riippuu siitä, miten pitkälle jokainen jäsenvaltio toimeenpanoo ja noudattaa Schengenin määräyksiä. Kysymys on myös näiden kontrollien nopeudesta ja tehokkuudesta mikäli rajaa ei äh, valvota hyvällä tavalla, johtaa se siihen, että unionin turvallisuus ja Schengen-alue vaarantuu. Joten valtioilla on mahdollisuus äh, antaa yhteisiä äh, Schengen-viisumia, tehdä läheistä yhteistyötä poliisin ja oikeuslaitoksen kanssa. Sen lisäksi on perustettu virastoja, joiden avulla yhdessä voidaan parantaa ulkorajojen turvallisuutta. Sitten Schengenin yhteisöllistäminen. Ensinhän tämä oli valtioiden väristä yhteistyötä ja tämä koski myös institutionaalista rakennetta. Äh, Schengen sitten Amsterdamin sopimuksen myötä vuonna 1999 yhteisöllistettiin ja silloin työstettiin äh, alkuperäisiä sääntöjä. Mukaan tuli viisi uutta aluetta. Äh, ensinnäkin rajakodeks, jossa henkilötä kontrolloidaan ulkorajoilla. Ja meillä on yhteiset puitteet virastoille, jotka huolehtivat Euroopan unionin ulkorajoista. Tämä oli suuri askel eteenpäin, eli siis ei ainoastaan se, että valvontaa kaiken kaikkiaan voitiin parantaa, vaan myös siitä, että me saimme aikaan valvontajärjestelmän, kuten äh, Schengenin äh, ajatus alun perin olikin. Mitä sitten tulee yhteiseen viisa, viisumijärjestelmään, siinä halutaan luoda yhteiset säännöt viisumille ja viisumisäännöille. Mitä tulee viisumin myöntämiseen, hylkäämiseen ja niin edelleen. Kolmanneksi sitten konsulin toimien lisääminen. Tämä on myös osa Schengeniä Amsterdamin sopimuksen myötä ja tätä kautta olemme saaneet enemmän luottamusta. Vuonna 2006 mukaan otettiin uusia näkökulmia, kuten biometriset tiedot, valokuvat, sormenjäljet, jotka liittyvät Schengenin viisumijärjestelmään. Tämä järjestelmä on Eurodakin ja SIS-järjestelmän jälkeen kolmanneksi suurin ja siinä on kysymys IT-teknologiasta, kysymys on informaation vaihtamisesta jäsenvaltioiden kesken ja kansallisten vastuuviranomaisten kesken. Viranomaiset voivat pyytää sähköisesti informaatiota nopeasti ja turvallisesti. Ja tämä on ollut yksi lähtökohtakin eurooppalaisessa politiikassa, eli tätä kautta on voitu parantaa turvallisuutta ja tämä vahvistaa viisumipolitiikkaa, konsulaarista yhteistyötä ja viranomaisten yhteistyötä niin, että tällaista viisumishoppailua ei enää tarvitse harjoittaa. Eli ulkorajoilla hoidetaan asiat ja ulkorajoilla tätä kaikkea voidaan myös valvoa. Tätä kautta voidaan vähentää laitonta siirtolaisuutta ja tätä kautta jotta voidaan myös paremmin hyödyntää Dublin kakkossopimusta. Joten tätä kautta myös valtiot saavat enemmän oikeuksia turvapaikkakysymyksissä esimerkiksi. Ja viisumi, koko myöntämis, viisumien myöntämismenettelyä voidaan näin paremmin valvoa tämä järjestelmä ei kuitenkaan ole välttämättä toiminut täysin moitteettomasti. 24. kesäkuuta tämä astuu voimaan. SIS-järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1999 ja yksittäiset virastot voivat pyytää täältä tietoja, ja saada myös informaatiota poliisi- ja oikeuslaitosten yhteistyöstä. Tässä keskitytään myös rajojen valvontaan ja viisumeiden myöntämiseen. Yhtäältä tässä on tarkoitus ylläpitää yleistä järjestystä ja lakia ja toisaalta sitten pystyä paremmin valvomaan maahanmuuttoa Samoin voidaan esimerkiksi valvoa varastettujen autojen salakuljetusta, kadonneiden ihmisten mahdollisia liikkeitä. Ja sitten kysymys on myös äh, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä. Äh, tätä kautta etsitään kadonneita alaikäisiä. Ja autoja voidaan kontrolloida. Joten sitä kautta tämä antaa suuret mahdollisuudet. Tämä on nyt SIS-2-sopimus, tämä uusi sopimus, jonka kautta me viemme tätä eteenpäin. SIS-2, sen piti alun perin astua voimaan 2007, mutta tässäkin on ollut suuria myöhästymisiä. Nyt meillä on uusi aikataulu, jonka komissio on meille esitellyt ja neuvosto sen tällä viikolla vahvisti. 2013 astuu SIS-2-sopimus voimaan ja siihen asti vanha SIS eh, One for All-järjestelmä on oikeastaan klooni Portugalin kansallisesta järjestelmästä. Tämä järjestelmä on eh, astunut alun perin voimaan eh, valtioiden välisten sopimusten kautta. Schengenin informaatiojärjestelmä äh, on se, mitä halutaan käyttää. Enää ei haluta palata valtioiden välisiin järjestelmiin. Ja sen vuoksi tässä SIS 2 äh, on lähdetty siitä, että me haluamme uuden viraston, joka kykenisi hyödyntämään kaikkia näitä uusia teknologisia mahdollisuuksia. Eli tässä oikeastaan parannetaan turvallisuutta ja joustavuutta biometristen tietojen mukaan ottamisella. Sitten kolmas asia, Schengenin arviointi. Herra Köypens tässä jo sen otti sen esiin. Tämä ryhmän nimi on Cheval, eli Schengenin arviointiryhmä. Tässä on kysymys erilaisista eh, mahdollisuuksista. Ensinnäkin valvotaan ja arvioidaan uusia jäseniä ja sitten eh, valvotaan toki, arvioidaan myös nykyisiä Schengen-jäseniä. Me olemme olleet hyvin himoisia uusien jäsenten arvioinnissa. Mutta samalla tavalla seuraamme jo niitä, jotka ovat mukana Schengenissä. Ja aiheesta tullaan tekemään uusi ehdotus tänä vuonna sen yhteydessä, kun komissio arvioi, millä tavalla Schengenin, Schengenia voitaisiin tehostaa ja yksinkertaistaa, että se voisi toimia avoimella ja tehokkaalla tavalla. pyritään, tässä pyritään äh, luomaan Lissabonin sopimuksen kautta äh, tällaista mekanismia, arviointimekanismia, mikä on ihan välttämättä, jotta voitaisiin äh, vahvistaa Schengenin toimivuutta sillä tavalla, kuin se alun perin jaettiin ensimmäiseen kolmanteen pilariin. Mutta vapauden ja turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden tilas, yhteinen tila ei ole ainoastaan komission velvollisuus, vaan se on myös jäsenvaltioiden velvollisuus. Jäsenvaltiot ovat vastuussa ulkorajojen valvomisesta ja tässä myös luottamuksella on tärkeä rooli. Ja sitten vielä viimeinen osa, Schengenin laajentuminen. Kuten jo täällä on sanottu seuraavaksi, tai ne valtiot, jotka haluavat liittyä Schengeniin, ne kontrolloidaan ja katsotaan, ovatko ne tähän valmiita. Arviointiprosessi Romanian ja Bulgarian kohdalla on nyt viety lähes päätökseen ja tämä koskee myös yhtä assosioitua valtiota, nimittäin Liechtensteinia. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, lopuksi haluaisin sanoa, että Schengen on meille oikea varsinainen eh, lippulaiva ajatellen sitä, mitä me olemme tehneet, koska me olemme saavuttaneet tässä maksimaalisen integraation asten. Meillä on paljon yhteisiä EUn eh, e eh, välineitä ja sitä kautta olemme saaneet aikaan parempaa koordinointia ja turvallisuutta. Kiitos. Kiitokset Koljo. Sitten Anne-Marie Escoffier Ranskan senaatista. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. 25 vuotta allekirjoituksen jälkeen vuonna 1985 kesäkuulta Schengenin sopimus on yksi suurimmista Euroopan unionin tapauksista ja lupauksista. Näiden 25 viimeisen vuoden ajan voidaan arvioida tämän alueen geopoliittista tilannetta alu, aluksi. Allekirjoittajia oli ainoastaan viisi ja nykyisin niitä on suurin piirtein kaikki unionin jäsenvaltiot ja myös on sallittu li, muut, muita valtioita, jotka unionin ulkopuolelta tähän liittymään kolme ja kohta puoli neljä. Tässä on tarkoitus saada alkuperiaate toteutumaan, henkilöiden vapaa liikkuvuus, ja näin onkin juuri tapahtunut, ja myös sen siitä lankeavat muut tavoitteet. Kymmenen vuotta on tarvittu siihen, että tätä yhteistä tahtoa on löytynyt ja allekirjoittaneiden valtioiden sisärajojen poistamiseen ja myös yhteisten ulkorajojen luomiseen Schengen-alueelle yhtenäistettyjen menettelytapojen kautta taataksemme vapauden ja turvallisuuden ja sisäisen julkisen mm, järjestyksen. Nämä vi- kymmenen viime vuotta ovat muokanneet kovasti, ensimmäiset kymmenen vuotta muokkasivat kovasti unionin tilannetta, varsinkin Saksan muurin murtuminen ja sitten kommunistiblokin hajoaminen ja Balkanin tilanne. Schengenin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja sen voimaantulon jälkeen vuonna 1995 on pystytty syventämään tätä kenttää entisestään ja vuonna 1997 on pystytty luomaan tämä Schengenin lainsäädäntöpaketti ja Lissabonin sopimus viime vuonna. Nyt siis 25 vuotta on kulunut ensimmäisestä sopimuksesta ja tuo sopimus on loistava pohja meille tulevaa lainsäädäntötyötä ajatellen, ja tästä muistuttaisin ainoastaan muutamista tavoitteista, joihin on pyrittävä. Yhteinen tietojärjestelmä, yhteinen Schengenin tietojärjestelmä, siis muun muassa. Minä en ota näitä nyt muita tavoitteita sen enempää esille, koska ne on tässä tullut jo esille, ja minä haluaisin puuttua niihin ongelmiin, joita joita joita liittyy erityisesti kahteen kohtaan. Erityisesti kyse on kompensoivista menetelmistä ja sitten kansanvaltaisesta valvonnasta Schengenin alueella ja vahvistetusta sellaisesta. nämä kaksi ongelmaa otin esille, koska ne, on tulle, ne ovat tulleet keskustelemaan, keskusteltaviksi se, tuonne Ranskan senaatin valiokuntaan, jonka jäsen minä olen. Ensiksi tästä Schengenin tietojenvaihtojärjestelmästä. On päivän selvää, että meidän täytyy pyrkiä koordinoimaan ja yhtenäistämään politiikkaa voidaksemme taata jäsenvaltioiden sisäisen turvallisuuden, mutta sitä ei voida toteuttaa ilman, että yhtenäisesti ja koordinoidusti ja voidaan jakaa tietoja. Tiedot ovat tarpeellisia sekä poliisipuolelta että oikeuspuolelta ja näin kaikki, koska nämä kaikki osallistuvat alueelle saapumiseen, saapumissääntöjen valvontaan ja alueelta poistumissääntöjen valvontaan ulkorajakysymyksissä sekä henkilöiden että tavaroiden kohdalta. Siis on siis tällainen perustietokanta, joka toimii keskusjärjestelmänä ja verkottaa keskenään kansalliset tietokannat, joiden pohjalta taataan vapaa tietojen, välttämättömien tietojen vapaa liikkuminen, jotta voidaan taata myös sen pohjalta henkilöiden ja tavaroiden vapaa liikkuvuus. Nämä tiedot ovat ovat kovasti arkaluontoisia ja sen takia niiden täytyy noudattaa kahta tiettyä tärkeää ähm, kysymystä. Täytyy pyrkiä tuottamaan mahdollisimman paljon tarpeellista tietoa kuitenkin suojaten yksilöiden oikeuksia. Ja minä olen viime vuoden aikana yhden, kollega, yhden työtoverin kanssa käynyt läpi äh, laki, lainsäädäntöehdotusta tietosuojan kehittämisestä eurooppalais, eurooppalaisen tietosuojadirektiivin uudelleen tarkastelun yhteydessä. Jäsenvaltioita on tullut lisää tähän sisään ISIS-järjestelmään ja on aina tarvittu entistä enemmän eh, informatiikka-apua ja sen takia komissio on luonut vuonna 2001, ryhtynyt luomaan tätä uutta järjestelmää ja siihen herra Koljokin juuri äsken viittasi, eli tämän siis kakkosjärjestelmän, jonka on, jossa on uusi, jolla on uusia toimintamuotoja, parempia ja tehokkaampia uuden teknologian käyttö, muotoja käytössänsä. No, teknisistä syistä kuitenkin tämä, tämä, tämä keruu vielä kohtaa tiettyjä vaikeuksia. Joka tapauksessa tietyt rahoitusongelmat ovat hankaloittaneet tilannetta samoin kuin tekniset kysymykset siis kakkosessa. Ja siitä tulee herääkin kysymys, kysymys onko tätä hanketta pohdittu riittävästi ennen siihen ryhtymistä ja onko komissio neuvoston mandaatilla tehnyt työtänsä todellakin oikeasti ja onko rahoitus todellakin hoidettu oikealla tavalla. Tästä mielipiteet jakautuvat ja komissio on Eh, ehdottanut lisää 13 miljoonaa euroa tämän hankkeen mm, toteuttamiseen ja kokonaisuutenaan tämä rahasumma olisi 103 miljoonaa, mutta siihen ei ole vielä kansallisia investointeja laskettu. Aikataulun näkökulmasta katsottuna jokainen toivoo, että 2013 voitaisiin saada tuo SIS ja SIS yksi järjestelmä yhtenäistettyä SIS kakkoseksi. Ranska omalta puoleltaan on kiistänyt sen, että tässä täytyisi nyt, olisi täytynyt saada tämä työ aikaan jo vuo, alkamaan vuonna 2010, koska me vaadimme, että siis kakkosessa täytyisi olla juuri samat takeet ulotettavuudesta kuin nykyisessä järjestelmässä. Parlamentti on ottanut, pyytänyt tilintarkastustuomioistuimelta tätä tilintarkastusvalvontaa ja se voisi alkaa tuossa vuonna 2011 alussa. Nyt ran Ranskaa on havainnut tiettyjä ongelmia tässä siis kakkosjärjestelmässä ja sen takia Ranskan senaatti on vuodesta 2006 lähtien pyytänyt, että voitaisiin tätä uutta järjestelmää siirtää tällaiseen väliaikaiseen virastoon, joka, jonka päämaja sijaitsi siis Strasbourgissa. Ja, ja näin sitten Ruotsin puheenjohtajakauden aikana syksyllä 2001 on mietitty juuri tällaisen viraston luomista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomiseksi vapaan liikkuvuuden takaamiseksi. Nykyisellään minusta vaikuttaa siltä, että vielä ei ole päästy kuitenkaan sellaiseen yhtenäiseen hankkeeseen, jossa kaikki toiveet ja velvoitteet olisi jokaisesta jäsenvaltiosta otettu huomioon. kaikki varmasti tietävät, että me tarvitsemme tällaisen selkeän johtovälineen ja kehitysjärjestelmän tähän tietojenvaihtojärjestelmään ja me mietimme totisesti sitä, minkälaisia, minkälaista kehitysmahdollisuutta nyt on on olemassa vastataksemme neuvoston toiveisiin, voidaksemme löytää tasapainon komission ja sitten jäsenvaltioiden omien toiveiden välillä. Tietysti me tarvitsemme siis kakkosjärjestelmään siirtyäksemme tietty riittävästi aikaa ja se voi, sitä voidaan käyttää yhteisen metodologian jakamiseksi, joiden pohjalta sitten hyviä käytäntöjä voidaan jäsenvaltioiden välillä vaihtaa. No sitten puhuisin tästä vahvistetusta demokratiasta demokraattisesta valvonnasta. Enti, tämä erityisesti Schengen-alue kuuluu eh, sella, siihen politiikan alaan, joka koskettelee suoraan kansalaisten perusoikeuksia ja jäsenvaltioiden selvää itsemääräämisoikeutta. On siis aivan välttämätöntä, että kansalaisten edustajat, eli siis unionin parlamentti ja myös kansalliset parlamentit voivat tehokkaasti valvoa näitä tätä virastoa. Tästä tämä on ollut hyvin tärkeä kysymys Ranskan senaatille pitkän aikaa ja useampaan otteeseen se onkin pyytänyt ja vaatinut kansallisia parlamentteja sekä unioniparlamenttia vastaamaan valvonnasta Europolin yhteydessä ja arvioimaan Eurojustia. Erityisesti voin ottaa esiin esi esille Alex Turkin ja Jean-Patrick Courtoin, eh, joka on myös täällä paikan päällä, eh, oman lausunnon, jossa, jonka julkilausumassa pyydettiin komissio eh, luodottavaksi tiettyä valiokuntaa tai tällaista jaostoa, jossa olisi parlamentin edustajia ja kansallisia edustajia valvomassa Europolin toimintaa. Tätä työtä on siis tehty Ranskassa ja Ranskan perustuslaillistyylinen laki vuodelta 2008 8. heinäkuuta hyväksyy tällaiset keinot unionissa. Ja näin erityisesti täytyy käydä tiiviimpää keskustelua asian kehittelemiseksi Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, koska siten voidaan taata tämä legitiimisyys ja johdonmukaisuus ja kansalaisten edustavuus Schengenin sisä, sisäisessä politiikan kehittelyssä. Lopuksi huomauttaisin, että olen kovasti iloinen siitä, että jäsenvaltiot ovat voineet hyötyä Schengen-sopimuksen soveltamisesta. Tietystikään emme voi olla sataprosenttisen innostuneita, mutta nämä 25 valtiota ovat osoittaneet, että nämä valtiomme ovat rauhassa pystyneet etsimään ratkaisuja sellaisiin ongelmiin, jotka sellaisiin ongelmiin, jotka vaativat nimenomaan selkeää ja vahvaa mm, solidaarisuutta. Me toivomme kovasti, että Romania ja Bulgaria voivat mm, maaliskuussa 2011 liittyä tähän Schengeniin ja jakaa näin sitten nämä samat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden arvot kuin täällä mm, me muutkin kansat. Merci. Now we open. Nyt ryhdymme keskustelemaan. Ensimmäinen Bul- puhuja on Bulgarian parlamentista, edustaja Tsipov. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat, Marraskuussa 2011 liitymme Schengenin alueeseen ja se on yksi meidän prioriteetaistamme. Olemme muodostaneet erinomaisen yhteistyön eri toimielinten välillä. Ja meidän tavoitteenamme on täyttää Schengenin säännöstöt ja varmistaa ulkorajat 206 kilometrin matkalta vuosina 2007-2010 olemme ryhtyneet useisiin toimenpiteisiin, joita on tarvittu jotta lainsäädäntömme on voitu harmonisoida yhteisön säännösten kanssa ja on voitu varmistaa teknisten välineiden toimiminen ja saada tarvittavat varusteet. Vetoamme muihin maihin siinä, että voimme hyödyntää niiden parhaita käytäntöjä. Bulgarian hallituksen aloitteen toimesta voimme pidentää myös neuvottelumääräaikoina itse järjestelmästä, jotta voimme sitten hallita sen ja varmistamme hyvän rahoituksen riippumatta rahoituskriisistä. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että varustelun liittyvät sopimukset tehdään jäsenvaltioiden kanssa ja se vastaavat 124 miljoonaa euroa. Vuosina 2008-2010 eurooppalaisten asiantuntijoiden avulla olemme sitten tehneet itsearviointia ja olemme saaneet huomioida, mitä puutteita meillä on. Olemme ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin näiden puutteiden paikkaamiseksi. asiantuntijoiden esittämät kertomukset ovat rohkaisseet meitä jatkamaan tällä tiellä. Ja nämä kertomukset tietysti sisältävät tiettyjä suosituksia, joiden avulla tavoitteemme on parantaa tiettyjä näkökohtia, tätä parempaa tietoa sovellettavista menetelmistä. Ja vuonna 2010 Euroopan parlamentti sitten on hyväksynyt viimeiset säännökset, jo, täytäntöönpanosäännökset, jotka liittyvät siis järjestelmään. Eli näin kaikki nämä säännökset voidaan integroida bulgarialaiseen järjestelmään. Näin olemme siis ottaneet käyttöön kaikki vaadittavat menettelyt, jotta Voimme tarjota kaikki tarvittavat tiedot samalla ottaen huomioon ja kunnioittain ihmisoikeuksia ja soveltaen kaikkia säännöksiä, jotka liittyvät henkilötietoihin ja henkilötietosuojaan. Ja näin nyt toivomme voivamme liittyä Schengenin alueeseen maaliskuussa 2011. Kiitoksia puheenjohtaja. Seuraava e, edustaja Kreikasta θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ένα πρωταρχικό ερώτημα. Kiitos. Ensin minulla olisi tällainen perustavaa laatua oleva kysymys. Rajojen poistaminen Schengenin puitteissa johtaa uusiin asioihin. 25 vuotta meillä on ollut Schengen, mutta 20, 25 vuoteen tätä kysymystä, tähän kysymykseen ei ole vastattu. Kun poistetaan rajat, syntyy uusi alue, mutta kuka sitten on siellä vallassa? Euroopan kansojen yhteiskunta vai, vai onko siellä jokin tällainen valtava moderni, monilonkeroinen elin, joka tätä kaikkea valvoo. Mielestäni tämä on ongelma sillä tavalla, että tähän mennessä missään ei ole sanottu, että jos on kysymys ihmisoikeuksista ja ihmisoikeusrikkomuksista ja valituksista, mitä niille tehdään. Eihän tällaisista ole mitään sopimuksia. Millä tavalla voidaan arvioida tuloksia ja millä tavalla voidaan tutkia näitä valituksia? Minusta tällainen arvio tarvitaan 25 vuoden jälkeen. Ja sitten ihan toinen asia. Euroopan unionin jäsenvaltiot, valtiossa voimmeko sanoa, että Schengenin sopimus 25 vuoden jälkeen on Euroopan integraation kulmakivi. Onko tästä mitattavissa olevia tuloksia? Mitkä ovat prioriteetit? Entä kansalaisten kohdalla? Näemmekö konkreettisia tuloksia? Ja entä sitten kansalaisten suojelu erilaisia ilmiöitä vastaan, kuten huumekauppa, laittoman rahan pesu, järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi. Tällä sektorilla, tai näillä sektoreilla, mitä Schengen on konkreettisesti tehnyt ja toteuttanut? Entä sitten Sveitsi? mitä tulee kaikkiin näihin mainitsemiin kohtiin, miten kaikki tämä toimii sitten Sveitsissä? Sveitsi kieltäytyy luovuttamasta tai ilmoittamasta tiettyjä asioita ihmisistä, jotka selkeästi ovat vapaata Eurooppaa vastaan. Thank you, Mr. Ensio from the Libre Committee. Kiitoksia sitten Libe-valiokunnasta edustaja. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset näistä kaikista kuulemistamme esityksistä. Minä olen sitä mieltä, että Schengen on yksi vahvimmista symboleista Euroopan unionin mahdollisuuksista parantaa omien kansalaistensa elämää. Ja niin kuin Koeljokin ehti tässä ennen minua sanoa, että se on suurin menestys ja konkreettisin menestys yhteisestä euro, yhtenäisestä Euroopasta viimeisen 30 vuoden ajalta. Turvallisuuden, oikeuden ja vapauden alue täällä Euroopassa ei missään tapauksessa voi olla ö, olemassa ilman, että kaikki kansalaiset saavat vapaasti liikkua sen alueella. Schengenin arviointijärjestelmästä sen verran, kerran, että se on ainoa avoin järjestelmä, joka nykyisellään tällaisena näin laajana toimii unionissa ja varmasti tulee toimimaan myös tulevaisuudessa. Ja toivon kovasti, että tämä luottamus ja avoimuus saadaan pidettyä myös siis kakkosjärjestelmässä voimassa. Minä käytän hyväksi, hyväkseni myös sitä että tilanne, sitä mahdollisuutta, että Rova Escoffier voi vastata minun kysymyksiini. Ja esittäisinkin nyt seuraavan kysymyksen hänen suuntaansa. Tietysti kaikille muillekin, jotka täällä ovat paikalla. Oletteko sitä mieltä, että ne tapaukset, joita Ranskassa nyt valitettavasti minun valtioni kansalaisille on tapahtunut, voisivat asettaa kyseenalaiseksi Schengenin vapaan liikkuvuuden periaatteen? Erityisesti kun ajattelen Ranskan Kreikan hallitusta, joka kovasti vihaisena on ilmoittanut Romanialle, että tulevana keväänä Ranska aikoo estää Schengenin liittymisen, Romanian liittymisen Schengen-järjestelmään. Ja tietysti tätä kysymystä täytyy kovasti tarkasti miettiä, erityisesti kun mietimme sitä, että neuvostossa kun asiasta äänestetään, siitä täytyy päättää yksimielisesti ja näin ollen Romanian liittyminen Schengen-järjestelmään saattaa neuvostossa jumittua ja pysähtyä suoraan siihen. Tietysti kysymystä täytyisi arvioida paljon tarkemmin ja paljon laajemmin ja, ja muuallakin kuin pelkästään Schengenin arviointiryhmässä, koska Romania on todellakin ponnistellut kovasti vastatakseen näihin liittymiskriteereihin, eikä meitä sen pitäisi tuomita pelkästään Ranskan tapahtumien vuoksi. Kiitoksia. Thank you. Mister. Kiitoksia, edustaja Sepsik. Tsekin tasavallan senaatista. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä aloituksesta. Tsekin tasavalta on yksi viimeisistä maista, joka on liittynyt Schengenin alueeseen ja uskoakseni kansalaisemme ovat tilanteeseen aika tyytyväisiä. Schengen-alueella on voimakas psykologinen vaikutus, sillä jos matkustaan oman maan rajojen ulkopuolelle ja rajoilla ei ole rajatarkastuksia, niin silloin tuntuu, että on integroitunut tietylle alueelle. Tsekin kansalaiset sallivat myös suuret tarkastukset naapurimaissamme, mikä on seurausta liittymisestämme Schengenin alueeseen, ja olemme sitä mieltä, että meidän täytyy rakentaa luottamusta niin, että yes, äh, naapurimaiden täytyy ryhtyä luottamaan meihin, että kansalaisemme eivät ole niille vaarallisia. Joskus kuitenkin näitä tarkistuksia, joita, te, tarkistuksia, jotka tehdään, eivät kunnioita kansalaistemme arvoa. Minulla on henkilökohtaisia kokemuksia tämän tyyppisestä tutkimuksesta. Jouduin seuraamaan autoa, jossa luki seuraa minua seuraamasta parkkipaikalle moottoritien varrella ja sitten minut pyydettiin tyhjentämään koko auto. Se ei ollut mikään miellyttävä kokemus. Kyseessä oli yksityismatka. Ja minun mielestäni tämän tyyppiset tarkistukset eivät ole mitenkään myönteisiä Tsekin kansalaisille. Ja olisin oikein iloinen, jos tämän tyyppisiä tarkistuksia ei tehtäisi. Minusta se tapa, jolla ne tarkistukset tehdään, ei ole oikea. Mr. Gajewski. Kiitoksia, edustaja Gajewski, Puolan senaatista. Dziękuję bardzo. Na początku chciałem powiedzieć, że nie rozumiem wystąpienia mojego Kiitos. Haluaisin sanoa, että en oikein ymmärtänyt kreikkalaisen kollegani sanoja. Haluaako hän takaisin Euroopan unionin sisärajat. Eilen kun me puhuimme Frontex-virastosta, siinähän on tarkoitus käsittääkseni nimenomaan Schengenin alueen kasvattamisesta ja yhteisten äh, ulkoisten rajojen suojelemisesta. Puola on äh, kiinnostunut äh, sitä, että varmistetaan se, että meillä on rajat ylittävät viisumiton liikenne Ukraina, valko ja ehkäpä Kaliningradin alueen kanssa. Tämä lähestymistapa on erityisen tärkeä myös kommunikoinnin kannalta, koska tämä tekee Schengenin alueen ja Euroopan unionin läheisemmäksi niille alueille, jotka eivät vielä voi kuulua Euroopan unioniin. Joten Schengen-alue mahdollistaa sen, että pääsemme lähemmäksi näitä maita, Meidän täytyy huolehtia siitä, että näiden maiden tulevaisuus on Euroopassa eikä Aasiassa. And Mrs. Jotova. Edustaja Jotova, Libe-valiokunnasta. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä esittäisin yhden kysymyksen Herra Seipens, voisitteko te hivenen kertoa nyt tästä Bulgarian ja Romanian tilanteesta? Teidän ryhmänne te- ja valiokuntanne tekee työtä tästä asiasta, tämän asian eteen. Ja entä sitten tästä seitsemän kriteerin ohjelmasta, jota täytyy näiden kahden valtion noudattaa päästäkseen Schengeniin. Voisitteko siitä sanoa muutama sanan? Thank you. Mrs. Ernst from... Kiitoksia. E, edustaja Ernst, e, libe Vielen Dank. Ich möchte eigentlich zwei Dinge sagen. Das erste... Kiitos. Kaksi asiaa. Ensinnäkin Schengeniä on täällä kovasti kehuttu. Schengen ei ole enempää eikä vähempää kuin tietyt puitteet niille maille, eli siis vapaan liikkuvuuden puitteet. Ja täytyy myös miettiä sitä realistisesti, millä tavalla me luomme nämä puitteet. Ja minä uskon, mitä tulee ihmisiin näissä maissa, niin kysymys on näiden ihmisten elinehdoista ja siitä, miten ne paranevat. Joten siis Schengen on oikeastaan vain tällainen puitteista, raamit. Ja minusta tässä pitäisi nyt olla realistinen, kun puhutaan viisumikysymyksistä. Toinen asia, S, IS-2. Te tiedätte, että tämä on hyvin ristiriitainen rahoituksellisista, mutta myös teknisistä ja poliittisista syistä. Poliittisista syistä, kun katsotaan, mitä tietoja tässä olisi tarkoitus kerätä liittyen myös tiedustelupalveluihin. Viime viikolla budjettivaliokunta Euroopan parlamentissa päätti, että SIS-2-järjestelmän jär, kehittämiseen tarkoitetut äh, määrärahat äh, pysäytetään. Eli tässä on kysymys äh, siitä, että budjettivaliokunnassa mietittiin sitä, että aikataulu ei ole välttämättä realistinen ja sen vuoksi myös nyt budjettivaliokunnan päätöksen myötä tätä ei välttämättä voida toteuttaa niin kuin on ajatellut. Mitenkä alustajat näkevät SIS 2 edelleen kehittämisen tilanteen ja edellytykset? Minä itse olen henkilökohtaisesti eh, hyvinkin skeptinen. Kiitos. Thank you, Mrs. Danoka. Kiitoksia, edustaja Danoka, Live-valiokunnasta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin myös esittää neuvoston edustaja Köpensille kysymyksen. Tässä on kyseessä ehkä toinen lähestymistapa Schengenin alueeseen. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät ole Schengen-alueen jäseniä. Tiedämme, että emme onnistu nyt onnistu harmonisoimaan vaatimuksia rajoittamisessa näissä kahdessa jäsenvaltiossa. Ja niissä maissa, joissa on viisumipakko, mutta neuvostossa nämä kaksi maata kuitenkin ottavat kantaa tämän alueen harmonisointiin. Ensinnäkin ongelma syntyy Schengen-alueella pysyvästi oleskelevista kolmansien maiden asukkaista. Ollaanko jollain tavalla parantamassa heidän tilannettaan? Kun kysymys on näiden kahden, näihin kahteen valtion siirtymisestä, siis tälle luokalle ihmisiä ja toisinpäin Schengen-alueelle pääsemiseksi Britannian ja Irlannin pysyviltä asukkailta. We got time for reactions from our panel. No niin, nyt sitten paneelin jäsenet voivat vastata. Ehdottaisin samaa järjestystä, jota tässä ensikierroksella käytettiin. Ensinnäkin edustaja Kyöpens, olkaa hyvä. Kiitoksia ja puhuisin nyt hollantia, jos teille sopii. Kiitoksia kaikista näistä reaktioista ja kommenteista ja niin poispäin. Tässä on monia asioita, joihin voi vielä palata. Ensinnäkin haluaisin reagoida siihen, jota edustaja Koelio totesi, kun puhuttiin niiden maiden arvioinnista, jotka ovat jo mukana järjestelmässä – ja että tämä arviointi olisi turhaa. Näin ei suinkaan ole, sillä ensimmäisen että toisen mandaatin puitteissa missään tapauksessa se ei ole turha, eli haluan tämän ajatuksen korjata. Lisäksi toisen mandaatin arviointi, joka kohdistui Belgia viime vuonna, tehtiin erittäin perusteellisesti. Lisäksi olen kuullut Kreikan kollegan arvioita tietojen välityksestä rikosten torjunnassa. Ja nyt voin puhua tietysti työryhmän puheenjohtajana, jolla on ihan selkeä mandaatti, kun arvioimme näitä rikollisia toimia. Ja minusta olisi mielenkiintoista tietää, että onko tällä sellainen vaikutus. Mutta muuten en kykene tähän vastaamaan. Lisäksi huomioin se, mitä todettiin Bulgarian Romanian liittymisaikataulusta – voin kertoa teille siitä, että arvioinnit ovat käynnissä. Ja viimeinen osa arvioinnista on aina siis arviointia ja siis arviointi käydään 6-12 12 tänä vuonna. Se on siis viimeinen osio Bulgarian Romanian kohdistuvista arvioinneista. Ihan lyhyesti vielä vasta tähän, vastaus tähän viimeiseen kysymykseen, joka koski yhdistyntä kuningaskunta Irlantia. Voisin todeta, että hyvin monet asiat kuuluvat nimenomaan jäsenvaltioiden päätäntävaltaan. Ja kun puhutte siitä, mitä askelia tässä suhteessa on otettu, niin osa riittyy tietysti meidän työryhmämme, mutta yleisesti ottaen ne eivät kuulu meidän toimialamme. Joten täytyy nyt sitä aiheuttaa teille pet- työttömyys, mutta en voi antaa mitään perusteellista vastausta tähän kysymykseen, sillä työryhmä ei käsittele asiaa. Ja näin olen ilmeisesti lyhyesti kattanut kaikkein tärkeimmät kohdat. Kiitoksia. Kiitoksia ja edustaja Koilio seuraavana. Three points. Uh, first... Kolme asiaa. Ensin kreikkalaiselle ystävällemme en ollenkaan kadu sitä päätöstä, että sisäiset rajat poistettiin. Minusta se oli hyvä Euroopalle ja kansalaisille jo vainitsemistani syistä. Se oli hyvä vapauden kannalta, se oli hyvä matkailun kannalta. Ja mielestäni elämä olisi paljon vaikeampaa Euroopan kansalaisille, mikäli me palauttaisimme sisäiset rajat. Minä en usko, että se on oikea päätös ja oikea tapa toimia. Enkä minusta pitäisi verrata Schengenin tietojärjestelmää mihinkään tällaisen isovelivalvojärjestelmään. Mikäli joku yrittää tulla Portugaliin jonkun ulkorajan kautta, se merkitsee sitä, että hän yrittää tulla sisään äh, Espanjaan tai Ranskaan, koska ei ole sisärajoja. Joten poliisin Portugalin rajalla pitäisi tietää, mitä asioita, mitkä asiat koskevat tätä henkilöä ja lähettää ne sitten eteenpäin rajoille. Tätä kautta voimme ylläpitää turvallisuutta. Toki aina kun puhumme uudesta teknologiasta ja suurista tietokannoista, on tietty vaara, että sitä tulee tällainen uusi isoveli. Sen vuoksi meillä on tiukat säännöt, jotka liittyvät tietosuojaan ja yksityisyyteen. Ja minusta meidän pitäisi olla ylpeitä hyväksymistämme säännöistä ja siitä, miten niitä toimeenpannaan. Mitä tulee Schengen-informaatiojärjestelmän toiseen sukupolveen, haluaisin painottaa, kuten täällä jo sanottiin, että Euroopan parlamentti pääti jäädyttää tämän budjettikohdan, joka merkitsee sitä, että me voimme, ja todennäköisesti näin teemmekin, että blokkaamme tämän budjettikohdan. Eli jäädytämme nämä toimi, nämä varat, ellei komissio anna meille kaikkea sitä informaatiota, jota me siltä olemme pyytäneet. Minusta me tarvitsemme siis kakkosta monista syistä, mutta lähinnä turvallisuussyistä. minä mainitsin tämän lyhykäisesti omassa puheenvuorossani aikaisemmin. Ensinnäkin siksi, että me tarvitsemme biometristä tietoa nyt meillä on ongelma rajoillamme, jota me kutsumme John Smith-ongelmaksi, joka merkitsee sitä, että kun me pysäytämme tai pidätämme jonkun, jolla on sama nimi kuin jollain toisella, joka sen vuoksi, että hän on jo jossain järjestelmässä. Eli jos on Carlos Coelho, jo toinenkin Carlos Coelho, joka äh, on näissä tiedoissa. Äh, ja sitten minut pysäyttää rajoilla, koska tietokanta sanoo, että minä olen vaarallinen, vaikka se ei olekaan minä. Mutta biometristen tietojen kautta minä voin todistaa, että minä en ole tämä tyyppi, joka on rekisteröity sinne äh, hälyttämään, joka on siis ongelmallinen henkilö. Eli biometrinen tieto on keino taistella vääriä identiteettejä ja varastettuja identiteettejä vastaan. Ja näiden hälytysten yhdistäminen, linkittäminen on myös yksi mahdollisuus. Eli on varastettu henkilökortti. Ainoa, mitä me voimme nyt sitten, tai se mitä me voimme tehdä tältä järjestelmää on se, että voimme aina tarkistaa tällä hetkellä, että onko tämä kortti varastettu vai ei, mutta mitään muuta ei. Mutta jos me linkitämme nämä äh, hälytykset, niin silloin me voimme yhdistää jonkun henkilön tai kortin johonkin tiettyyn rikokseen jossa on varastettu auto. Se on varastettu auto, Mut, mutta me voimme myös sitten tietää, onko tämä auto linkitetty johonkin vaaralliseen rikollisjoukkoon, vaikkapa terrorismiin tai pedofiliaan tai johonkin. Eli tämä on sellaista lisäinformaatiota, jota saadaan tämän sis kakkosen myötä, ja sen vuoksi me tarvitsemme Euh, ja sitten Rouva Roitovalle ja sitten kansallisille parlamenteille Bulgariasta, edustajille Bulgariasta. Tokihan Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengen-järjestelmään on tärkeä kysymys ja minä olen saanut Bulgarian mm, varapääministeriltä, joka on siis myös sisäministeri, tämän kirjeen ja siinä sitten sanotaan seuraavaa. ja, ja myös parlamentille, halu, parlamentille on erittäin tärkeää, että mm, Bulgaria ja Romania liittyvät Schengen-järjestelmään, koska me kuulumme samaan eurooppalaiseen perheeseen meidän poliittinen tavoitteemme ja tahtomme on juuri tämä. Kun sitten puhumme Schengenistä, niin poliittinen tahto ei kuitenkaan riitä, vaan siihen täytyy pyrkiä, ja tässä puhun nimenomaan tuosta arviointijärjestelmästä, ja parlamentti ei tässä nyt näistä arviointimekanismeista ole vastuussa, vaan se kuuluu tyystin hallin, hallitusten väliseen yhteistyöhön, eli nyt siis tähän Koipensin alaan. Ja tässä täytyy tietysti täyttää kaikki ne kriteerit ilman ehtoja ja päätös täytyy tehdä määrä enemmän, äh, tarkoitan yksimielisyydellä neuvostossa. Ja erityisesti Bulgariassa ja Romaniassa nyt juuri on kovasti vastuun painetta äh, osoittaa se, että ne ovat valmiit liittymään Schengen-järjestelmään. Me tietysti teitä tuemme ja tuemme teidän ajatustanne, mutta me tarvitsemme tietyn turvallisuuden tason ja takeet siitä, että tämä vastavuoroinen luottamus voi toteutua. Meidän täytyy pystyä luottamaan siihen, että Romanian ja Bulgarian valvontajärjestelmät rajoilla – omilla rajoillansa ovat yhtä laadukkaita kuin kaikissa muissakin jäsenvaltioissa rajoillamme. Ja olen nyt siinä toivossa, että arviointi päättyy hyvin ja voi sitten näin liittyä sitten tähän järjestelmään mitä pikimmin. Kiitoksia. Obrigado, signor Coelho. Kiitokset, herra Coelho. Ja nyt sitten Rova Eskofi, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Minä vastaisin yhteen kysymykseen erityisesti, mutta haluaisin kuitenkin huomauttaa, että minusta vaikuttaa täällä puhujien piirissä korostuvan juuri se, että kansalaiset ovat Schengen-kysymyksen ytimessä ja Euroopan ytimessä, ja se on se perusarvo, jota me haluamme kaikki suojella ja turvata ja taata, ja erityisesti kansalaisten turvallisuuden ja liikkuvuuden haluamme täällä Schengen-alueella turvata, ja se on se vahvi viesti, mitä täältä tulee välittää. Minä haluaisin nyt pyrkiä esittämään teille Ranskan kannan äskettäisistä tapauksista, jotka otitte esille. On toki totta, että ne ovat ystävävaltioitamme tietysti loukanneet ja eikä eivätkä suhteemme ole kehittyneet siihen suuntaan kuin olisi toivottavaa ollut. Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että nykyisellään Ranskassa me olemme havainneet 11 miljoonan kansalaisen, joista 9 miljoonaa ihmistä asuu, eurooppalaiset, Euroopan kansalaista elävät suuressa, suuressa kurjuudessa ja omissa valtioissaankin heitä syrjitään ja näin me erityisesti pyrimme ponnistelemaan heidän yhteiskunt- parempaan, paremman tilanteensa edistämisen yhteiskunnassa. Minä haluaisin kuitenkin huomauttaa, että hallitus ei nyt näihin toimiin olen ryhtynyt aikaisemmin. Monta kertaa Bukarestissa on käyty neuvottelemassa näistä kysymyksistä ja tavattu Romanian integraatioministeri ja erityisesti Romanian romanikysymyksistä vastaava ministeri. Ja olemme päätyneet eh, siihen lopputulokseen, että Romania pysty, Romanian täytyisi pystyä sitoutumaan tähän yhteistyöhön. Ja Pariisin, eh, Pariisissa on nyt neljä eh, viranomaista, jotka nimenomaan ovat vastuussa tästä ihmiskaupan ja, ja näiden laittomien liikkeiden purkamisessa ja tämä on nyt juuri se tärkein asia, eli pyritään nyt tuomaan näille syrjityille oma ihmisarvonsa takaisin. Ranska on palannut tähän kysymykseen useampaan otteeseen ja juuri äskettäinkin, kuten tiedätte. Hallitus on hyvinkin voimakkaasti sanonut, että se on aina halunnut, siis aina halunnut täysin soveltaa eurooppalaista oikeuskäytäntöjä. Mahdollisesti nyt on vähän kömpelösti ja huonosti asia esitetty, ja enkä nyt tässä asiaa sen enempää ryhdy nyt puimaan, mutta olen varma, että tästä, mutta olen tietoinen tästä, minkälaisia vaikutuksia tällä kaikilla on. nykyisellä jokaisen jäsenvaltion täytyy ottaa nämä säädöt, säännökset vakavasti, ja nämä alkuperä, ja alkuperä lähtökohtamaissa täytyy myös kantaa omaa vastuuta. Artikla 3 tuossa perustamissopimuksessa kattaa tuon liikkuvuus, vapaa liikkuvuuden kysymyksen ja se ei tarkoita suinkaan sitä, että omia kansalaisia voi sitten ryhtyä syrjimään ja syytämään naapurivaltioihin suureen kurjuuteen, vaan täytyy pyrkiä kaikille löytämään selvä ihmisarvo. Kaikki tämä työ on tehty minun mielestäni hyvästi koordinoiden ja hyvässä ymmärryksessä ja valtioidemme välillä ja uskoisin, toivoisin, että tulevaisuudessa meillä täytyisi olla riittävästi anteeksi annon mieltä unohtaaksemme tapahtuneen. On varmasti varmaa selvää, että Ranskan hallitus pyrkii auttamaan tiukasti ja vahvasti kohti ähm, näitä syrjittyjä ja näin se on toiminutkin, kun on ehdottanut näitä talousapuohjelmia ja muita apuohjelmia, jotka ovat hyvin huomattavia kuitenkin ja Ranskan hallitus myöskin on halunnut äh, sitoutua valvomaan siihen, että kaikki nämä kustannukset ja nämä varat äh, käytetään totisesti näiden syrjittyjen ja epäsuotuisassa asemassa olevien kansalaisten tilanteen korjaamiseen. Kiitoksia. We thank you all. Kiitoksia teille kaikille. Koska olemme pysyneet aikataulussa, kaksi paneelua, paneelia on pidetty, jotka tälle aamulla oli ohjelmoitu, joten nyt ryhdymme sitten käymään päätösistuntoa läpi. Eli loppukommentit. Ja pyydän tässä Olga zrien ja tulevan paikan päälle. Hän on Belgian senaatin jäsen. Kiitoksia teille kaikille.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 savais pas si c'était. Dear colleagues. Arvoisat kollegat, arvoisat jäsenet, vielä kerran kiitämme teitä yhteistyöhalukkuudestanne. If you please, willing to take your seat. Olkaa hyvä, te istuutukaa. Näin voimme käydä läpi tämän viimeisen seminaarimme osan. Kyseessä on päätösistunto. Jäsenet voivat vielä tulla mukaan, jotka haluat osallistua, jotka haluat käyttää puheenvuoron. Näiden kahden puheenvuorokierroksen jälkeen, jotka nyt kuullaan. Ensimmäinen on oma puheenvuoroni. Olen Live-valiokunnan puheenjohtajana. Ja teen parhaani, jotta tämä pysyy aikataulussa niin, että voitte kaikki suunnitella nämä lähtöaikataulun. Tiedämme, että kaikki tulette eri jäsenvaltioista. Ja jälleen kerran haluan arvostaa sitä, että meillä on ollut etuoikeus ja kunnia saada täällä Euroopan parlamentissa järjestää tämä erittäin tärkeä kokous, jossa mukana ovat olleet eri näkemykset kansallisten parlamenttien puolelta kautta Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin itsensä esittämät näkemykset. Tämä päätösistunto ei tavoita sitä, että uudelleen avattaisiin nämä puheenaiheet, että lisättäisiin uusia asioita, joista tulisi, joita tulisi pohtia. Sillä olemme varmaan saaneet kuulla erittäin paljon kommentteja erittäin mielenkiintoisessa ja hedelmällisessä keskustelussa. Näin ollen haluaisin vain tässä puhua teille tietyistä kommenteista omissa päätelmissäni, sillä minun käsitykseni tästä uudesta operationaalisesta vaiheesta, jossa olemme tällä hetkellä, on se, että olemme kirjoittamassa uutta eurooppalaisen prosessin lukua. Ja mielestäni sitä kuvaa eniten ja sen tärkein osa on Lissabonin sopimuksen voimaantulo, sillä se on todella merkinnyt paljon. Lissabonin sopimuksen jälkeen koko oikeudenvapauden ja turvallisuuden alue, joka on luotu ensimmäistä kertaa Amsterdamissa vuonna 1997, on vihdoin muodostunut omilla jaloillaan seisovaksi todelliseksi koko Euroopan tavoitteeksi. Ja se luo pysyvän yhteistoiminnan eurooppalaisten ja kansallisten toimijoiden välillä, mikä merkitsee siis Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välistä yhteistyötä, jotta voitaisiin paremmin taata oikeusvapaus ja turvallisuus Euroopan unionin kansalaisille. Perusoikeudet ovat erittäin tärkeä osa tätä Lissabonin sopimusta. Meillähän on perusoikeussopimus, perusoikeuskirja, joka on tärkeä osa Lissabonin sopimusta. Sitä ei saa koskaan unohtaa eikä jättää huomiota. Lissabonin sopimuksessa ei siis ole kysymys pelkästään konsolidoidusta Euroopan unionin perustamissopimuksesta, vaan siinä on kysymys myös perusoikeuskirjasta. Se on nyt juridisesti sitova ja asettaa kansalaiset Euroopan rakentamisen ytimeen. Demokraattinen tilivelvollisuus on tärkeä osa siitä, että toiminnastamme tulee legitiimimpää ja tehokkaampaa. Siitä syystä on erityisen tärkeää toimia oikein, varsinkin kun kysymys on toissijaisuudesta ja suhteellisuudesta, jotka molemmat ovat osioita, jotka löytyvät nimenomaan tästä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välisten suhteiden vahvistamisesta. Näin meidän täytyy työskennellä yhdessä. Täytyy viedä tätä vuoropuhelua eteenpäin. Vuoropuhelu on ollut erittäin oleellinen, kun on pyritty luomaan Euroopan unionin yhteistä strategiaa ja luomaan niitä toimielimiä, jotka tätä tehtävää hoitavat Tämän täytyy olla myös tuoda lisäarvo kansalliselle turvallisuusstrategialle. Ja se on tärkeää, kun halutaan muokata ja määritellä eurooppalaista lainsäädäntöä. Siitä syystä kannatamme kaikkia niitä työpanoksia, joita täällä kahden päivän aikana on esitetty, ja myös sitä kritiikkiä, joka on esitetty sillä näistä asioista täytyy keskustella. Tämä osio on osoittanut myös sen, että me olemme siirtymässä uuteen operationaalisen yhteistyön vaiheeseen. Ja kun puhutaan virastojen tilanteesta, jotka ovat mukana oikeudenvapauden ja turvallisuuden alueella, niin ne ovat aivan oleellisia työvälineitä, joiden avulla voidaan vahvistaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Ja niiden toiminta pitäisi kuitenkin asettaa johdonmukaisen strategian puitteisiin niin, että vältetään päällekkäisyys, tarjotaan operationaalinen solidarisuus, jotta jokainen jäsenvaltio voi hyötyä siitä. Näin ollen on aivan elintärkeää tässä operationaalisessa yhteistyössä, että se tapahtuu tiukan parlamentaarisen valvonnan puitteissa Euroopan unionissa että sekä kansallisesti katsoen. Mikä taas merkitsee sitä, että komission tulisi nopeuttaa tätä niin sanottua lissabonisointiprosessia virastoissaan ja verkostoissaan niin, että lainsäädäntöehdotukset ovat tässä suhteessa valmiina ennen vuoden 2011 loppua eli kaksi vuotta ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa ennen. Me tiedämme, että neuvottelut eivät ole helppoja, mutta meidän tavoitteenamme on viedä kuitenkin neuvottelut loppuun vuonna 2013 puolivälin mennessä. Tehän tiedätte koko Lissabonisointiprosessi aiemman kolmannen pilarin säännöstön puitteissa, niin tämä viiden vuoden määräaika on sellainen, että sitä ei tulisi käyttää loppuun, vaan asia tulisi hoitaa nopeammin. Samalla pyydämme jäsenvaltioiden muita toimielimiä löytämään käytännönläheisiä ratkaisuja, jotta voimme sekä Euroopan unionissa että kansallisesti katsoen saada riittävästi relevanttia tietoa, joka liittyy demokraattiseen valvontaan. Sehän on osa tätä tilivelvollisuutta ja eh, sitä työtä, jonka teemme yhdessä kansalaisina, kun me edustamme kansalaisia parlamentissa kansallisesti tai Euroopan parlamentissa. Ja ehdotammekin, että kaikki tähän konferenssiin osallistujat tekevät parhaansa pysyäkseen live-valiokunnan kanssa yhteyksissä, jotta voidaan jatkaa epävirallisen puitteiston työstämistä, jonka pohjalta vaihdetaan tietoa säännöllisesti. Ja tätä tavoitetta varten ehdotammekin ensi kokouksessa seurantatyötä tämän tyyppisessä konferenssissa seuraavien puheenjohtajakausien aikana. Ja samaa muotoa noudattaen tarkistamme sen, mikä on parannettu ja mitä vielä tulisi parantaa. Joten Lopuksi haluaisin todeta, että haluamme lisätä poliittista lisäarvoa kaikkiin niihin arvioihin, joita olemme tehneet, jotka koskevat niitä eri virastoja, jotka liittyvät oikeudenvapauden ja turvallisuuden alueeseen. Europol, Eurojust, Frontex Schengenin organisaatiot. Olemme kaikki täällä parlamentin jäseniä. Kysymys on parlamentaarisesta valvonnasta. Ja meidän täytyy pitää mielessämme, että kysymys on kansalaisuudessa. Me edustamme kansalaisia. Tämä on se suuri askel, joka on otettu Lissabonin sopimuksessa, kun se lopulta tulee voimaan. Tämä ei koske pelkästään sisämarkkinoita tai yhtenäisvaluuttaa, vaan koko eurooppalaisen ajatuksen onnistuminen, eurooppalaisen prosessin onnistuminen ei riipu pelkästään markkinoista tai yhtenäisvaluutasta, vaan siitä, millä tavalla tämä perusajatus kansalaisuudesta ja siihen liittyvistä oikeuksista täytäntöön pannaan. Ensinnäkin meidän täytyy tuntea rajamme, sillä usean otteeseen on korostettu sitä, että tässä suhteessa on epämääräisyyttä. Kaikki toimielimet ja virastot, jotka liittyvät oikeudenvapauden turvallisuuden alueeseen, eivät korvaa jäsenvaltioiden vastuuta. Niiden tavoitteena on tarjota yhteistyötä ja koordinaatiota. Ne tekevät yhteistyötä ja ovat tässä suhteessa välineitä, eikä niiden tule häipyä näyttämöltä jäsenvaltioiden toimien seurauksena, vaan niillä tulee olla yhteiset tehtävät, ja yhteiset tavoitteet. tiukalta vaikuttaa, mutta paljon edistystä on itse asiassa saatu aikaiseksi hyvin lyhyen aikavälin aikana. Ei siitä ole kauan, kun tämä prosessi alkoi, vain 25 vuotta sitten. Schengen-suunnitelma, jonka viisi jäsenvaltiota kehitti, perustettiin silloin. Nyt se kattaa miltei koko Euroopan unionin ja myös jotkut ei-jäsenvaltiot osallistuvat tähän järjestelyyn tai sitten yleissopimukset, Dublinin yleissopimus ja niin edelleen ovat olleet erittäin hyviä ja samalla viitoittavat tätä tietä eteenpäin. Tietysti on aina myös vastaakoisuutta, se on annut ongelmana ja se on selkeästi tullut esille myös tässä seminaarissa. Kansallista vastahakoisuutta on kovasti olemassa joka, että, ja puutteita on Ja meidän täytyy hoitaa näitä asioita, joten muistutan tässä välissä tästä yleisestä syyttäjänvirastosta. Espanjan puheenjohtajakaudella nimittäin pidettiin seminaari, jossa mahdollistetaan tämän toimielimen perustaminen. Sitä on tuettu, koska se seuraa eurooppalaista integraatiologiikkaa. Sen avulla sellaiset yhteiset ongelmat niputetaan yhteen ja pyydetään ratkaisuja, jotka ovat todella eurooppalaisia. Ei ole sanottu, että tarvitaan yhteistä eurooppalaista rikoslainsäädäntöä, mutta on ihan varmaa, että lähestymistä vaaditaan. Meidän täytyy yhdistää juridisia käsitteitä, kokemuksia ja instituutioita, jotta voimme löytää yhteisen pohjan, jonka avulla määritellään toiminta jota viedään eteenpäin yhteisesti, yhteiseltä pohjalta silloin, kun kysymys on rajoitettavista rikollisuudesta ja uhista, jotka joiden vaikutukset menevät pitemmälle kuin mitä yksi jäsenvaltio voi yksinään hoitaa. Näin ollen lopuksi haluan painottaa sitä, sitä, että meidän oma asenteemme on tärkeässä asemassa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ihan loppuun asti. Ei pelkästään teknisellä puolella, joka on erittäin vaativa, koska kyseessä on äh, todella äh, tarkka alue, jossa täytyy tuntea tekniset hienoudet. Eikä Lissabonin sopimus tässä suhteessa ole helpottanut suinkaan jäsenvaltioiden asemaa. Se äh, asiantuntemuksen taso ja toimielijärjestely, jota Lissabonin sopimus vaatii, on paljon vaativampi kuin koskaan aiemmin koko Euroopan unionin aikana. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä keskenämme, meidän täytyy oppia toimimaan yhdessä säännönmukaisesti ja tehdä tästä toiminnasta merkityksellistä niin, että sillä voi olla todella käytännön vaikutuksia, käytännön merkitystä sille, millä tavalla voimme palvella, palvella kansalaisten oikeuksia. Mutta kysymys ei ole siis missään tapauksessa pelkästään teknisestä puolesta, vaan myös poliittisesta, mikä merkitsee sitä, että meidän tulee tehdä parhaamme, jotta ihmiset voivat saada enemmän tietoa ja tuntea paremmin sen, mistä on kysymys. Eilen ja tänään olemme saaneet nähdä, että jonkunnäköistä epämääräisyyttä ja väärinkäsitystä on ilmassa – Joskus meidän täytyy selventää itsellemme sitä, mikä on ihan selvää ja mikä ei. Mikä on totta ja mikä ei? Mikä on totta Frontexista tai Schengenin alueesta? Jos me haluamme selventää itsellemme kaikki nämä kohdat, niin meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta voimme välittää tämän tyyppisen tiedon myös kansalaisillemme sillä kansalaiset eivät ole suinkaan perillä siitä, mitä täällä tapahtuu. Siitä syystä tiedonanto kansalaisten suuntaan täytyy parantaa. Meidän täytyy yhdessä ponnistaa siihen, että kerromme kansalaiset, että kysymys on nimenomaan heistä, kansalaisuudesta, perusoikeuksista. Ja me olemme nyt rakentamassa tätä parlamenttien välistä ja toimijoiden välistä muotoa yhteistyölle, jotta voimme palvella kansalaisemme paremmin. Ja nyt annan puheenvuoron Olga Zrienille, joka on Belgian senaatin jäsen. Ja heti sen jälkeen sitten meillä on vielä loppukeskustelun aika. Merci de m'accorder la parole et permettez-moi... Niin, kiitokset vanhana Libe-valiokunnan jäsenenä ja parlamentin jäsenenä saan täällä puhua. Minä teen nyt Belgian liittovaltiolle työtä ja on päivän selvää, että äsken kuulemamme sanat ovat äärimmäisen merkittäviä nyt jos ajattelemme kaikkia näitä Euroopan unionin asetuksia ja sääntöjä, joita on tehty ja niistä aiheutunutta hämmennystä ja varsinkin kansalaisuus- ja turvallisuuskysymyksiä, niin ovat nousseet erittäin merkittäviksi ja me olemme moneen otteeseen unionin tasolla pyrkineet näihin suuriin suuntaviivoihin saamaan nämä taloudellisen ja alueellisen kehityksen suuntaviivat ja sitten kun puhumme valvonnasta ja erityisesti kansalaisten vapauksien suojelemisesta on päivän selvää, että avoimuuden tavoite ja vastuun toive ei, ei vielä ole missään tapauksessa toteutunut ja kansalaiset eivät meihin luota. Me voimme ainoastaan onnitella itseämme siitä, että lopultakin on päästy siihen pisteeseen, että on ymmärretty yhtenäistää työhön kansalliset parlamentit ja Euroopan unionin parlamentti. Ja kansanvaltaisen valvonnan kysymys tietysti liittyy suoraan siihen, miten meidän täytyy operatiivista kapasiteettia kasvattaa, on se sitten Europolin tai Eurojustin kapasiteettia, kun ne luotiin ja nyt sen tilanteen kohdalla, silloin kun ne luotiin, siitä lähtien tilanne on kehittynyt huomattavasti ja erot ovat suuret. No sitten tästä kansanvaltaisesta valvonnasta Europolin täytyy pysyä täysin avoimena sekä jäsenvaltioihin nähden hallintoneuvostonsa kautta kuin myös Euroopan parlamenttiin päin. Sen täytyy pysyä täysin avoimena. Me tiedämme, että joskus tuntuu siltä, että ikään kuin hallitukset äh, äh, olisivat enemmän esillä kuin parlamentti ja muut parlamentit ja Euroopassa Europolissa kaikki ei ole vielä missään tapauksessa selvää, kun mietimme näitä vallan, tämän, tätä vallanjakoa ja varsinkaan kansalliset parlamentit eh, eivät ole päässeet tähän työhön, vaan ne valittavat juuri sitä, että ne eivät pysty valvomaan Europolia. 2002 on sanottu, että täytyisi löytää lainsäädäntökehys siihen, että todellista demokraattista valvontaa voitaisiin toteuttaa Euroopakin nähden. Voidaan olla sitä mieltä, että, silloin, että Lissabonin sopimuksen esittämät ehdotukset enää eivät vastusta kansallisten parlamenttien valvontaa Europoliin päin, vaan pikemminkin nämä säännöt, jotka määrittelevät ähm, toiminta-alat ja Europolin tehtävät, kattavat myös äh, parlamentin toimintamuodot ja niihin tähän parlamentin työhön linkittyy tietysti kansallisten parlamenttien työ. Eli no miten tämä sitten hoidetaan, miten kansallisen parlamenttien suhde hoidetaan keskus, Euroopan keskusparlamenttiin nähden. Kollegani juuri äsken sanoi, että tätä, tämä asia täytyy toteuttaa tehokkaammin ja vahvemmin unohtamatta politiikkaa, koska kyse ei ole mistään virkamiesluontoisesta teknokraattisesta automaattisesta työstä, vaan tässä on selvää poliittista lisäarvoa ilmassa, joka vaikuttaa suoraan kansalaisten vapauksiin, mutta myös siihen kapasiteettiin, jota meillä on tarjota kansalaisille tietoa asioista ja erityisesti parempaa tietoa heille asioista. Me tarvitsemme tiettyä luottamusta kansallisista parlamenteista ja myös europarlamentista näihin instituutioihin nähden. No tottahan on olemassa tuo talousarvion valvontamahdollisuus, mutta onko tuo talousarviovalvonta todellakin parlamentaarisen valvonnan ytimessä. Tietyissä asioissa varmasti näin on, mutta meidän on kuitenkin eh, sitten pohdittava asiaa kansallisissa parlamenteissa varsinkin eh, tästä puhuja mikrofoni ei ole päällä. Voilà. Est-ce qu'il faudrait, et donc ça c'est un débat... Niin, siis tätä keskustelua täytyy tietysti käydä läpi. Olisiko syytä luoda tällainen sekakomitea kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Tämä kysymys tietysti sitten herää, kuinka usein sen pitäisi kokoontua ja mitä se pitäisi sitten tehdä ja voisiko jokaiseen kokoukseen sitten esimerkiksi Europolissa kokoukseen, yleiskokoukseen saada edustajat. Aina on ikävää, että kun tällaisia tapahtumia järjestetään, niin sitten muutamia muutamia totuuksia täällä saadaan sitten keskusteltua ja, sit, ja kuitenkin sitten usein päädytään siihen tulokseen, että hirveän paljon ei ole asioissa päästy eteenpäin. Artikla 85 tässä Eurojustin perustamissopimuksessa huomauttaa parlamentin olevan mukana Eurojustin toimien valvonnassa on selvää, että artikla yksi Lissabonin sopimuksessa vaatii lisääntyvää avoimuutta rikosoikeuskysymyksissä ja kansallisten parlamenttien rooli artik- määrittyy artikloissa 68 ja 69 ja artikla 70 osoittaa, että kansallisten parlamenttien täytyy saada tietää eurojustin muutoksista. Eli meillä on olemassa sellaiset välineet ja sellaiset keinot, joiden pohjalta voimme valvontaa toteuttaa Seuraava kysymys onkin siis se, että mitkä ja ketkä me tästä parlamenteista sitten osallistuvat tähän työhön ja ketkä meistä pyytävät näitä arviointiraportteja lukeaksemme ja kun ne sitten kansallisiin parlamentteihin tuodaan, niin kuka niitä sitten totisesti käy, käy läpi ja luemmeko me niitä sitten yhtäläisesti jos me haluamme niitä arvo, arvioida ja vertailla näitä tila, tilanteita, niin, niin meidän täytyy pystyä käymään vuoropuhelua siitä, minkälaisia toiveita meillä on olemassa tästä valvonnasta. Ja t- minun, minun, minun käsittääkseni tässä nyt Eurojustin perustava neuvoston päätös on tarjonnut neuvostolle ja parlamentille tiedonantoma, tiedonantomahdollisuuden No, minä tahtoisin huomauttaa, että seuraavaa, seuraavaa kysymystä tulisi käydä läpi. Olisiko syytä kansallisten parlamenttien valtaa laajentaa artiklan 32 pohjalta vuoden, vuoden 2002 neuvoston päätöksestä? Salliiko se todellakin Eurojustin tehokkaan valvonnan, eikä tarvittaisi vahvistusta tälle asetuks, neuvoston asetukselle, ja e-, eikö olisi syytä Eurojustiakin silmällä pitäen miettiä yhteistä sekakomiteaa kaikkiin ne sivuvaikutuksinensa. Ja sitten tietenkin todellakin kiinnittäisin huomiota siihen, että tämä parlamentaarinen valvonta tarkoittaa sitä, että valvontaa toteutetaan kansalaisia edustavalla tavalla ja näin siis taataan kansalaisille tahtomme näiden tahtomme saavuttaa näille kahdelle instituutiolle asetetut tavoitteet ja vahvistaa tietysti kansalaisten valvontamahdollisuuksia, mutta myös taata heille että he, tätä turvallisuutta ja oikeuksia valvotaan ja erityisesti demokraattisia vapauksia valvotaan juuri siinä mielessä, missä me nyt olemme menossa, eli tällainen valtava 27 valtion yhdistelmä, jossa pyritään tätä demokraattista valvontaa toteuttamaan vastuullisesti ja hyvin avoimesti, jotta luottamus voisi meidän säädöksiimme säilyä. No niin, nyt päätän puheenvuoroni. Kiitos. Merci bien, Madame Ziden. Kiitoksia. Edustaja Zrian. Nyt meillä on sitten loppukeskustelun aika. Ensinnäkin De Girolamo Italian edustajahuoneesta. Kiitos ne kysymykset, jotka on otettu esiin tämän kokouksen aikana, tulevat äh, vaikuttamaan jatkossa sekä Euroopan että kansallisella tasolla. Vapaa liikkuvuus, rikollisuus, terrorismi, laittoman maahanmuuton vastainen taistelu. Kaikki ovat äh, tärkeitä aloja, jotka on kohdattava. Mutta Yksikään jäsenvaltio ei kykene hoitamaan näitä asioita yksin. Sen vuoksi me tarvitsemme yhteistä politiikkaa tällä alueella. EU käyttää yhä enemmän näitä viranomaisia yhteisellä tasolla on mielestäni oikea tie. Mutta tämä voisi toimia paremmin. Meidän täytyisi käyttää näitä välineitä ja varoja paremmalla tavalla. Meillä täytyy olla halua ja tahtoa kansallisella tasolla tehdä yhteistyötä. Se kävi eilen hyvin esiin, kun puhuimme Frontexista. Meidän täytyy tehdä samoin Eurojustista ja Europolissa parempaa yhteistyötä, parempaa informaation vaihtoa, jonka kautta me voisimme harjoittaa parempaa politiikkaa esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin vastaisessa taistelussa. Ulkorajoja täytyy ähm, valvoa ilman, että tai niin, että voisimme välttää sen, että nämä ihmiset, jotka ovat laittomasti maassa, että heitä ei, ähm, heistä ei hyödytä. Ja meidän täytyisi saada aikaan solidaarisuuspolitiikkaa näiden pakolaisten ja, ja laittomien siirtolaisten kohdalla. Me tarvitsemme turvallisuutta, me tarvitsemme oikeuksia. Se on välttämätöntä. Meidän täytyy viedä toimivaltuuksia Euroopan tasolle, mutta samalla me tarvitsemme takeita, me tarvitsemme sellaiset välineet, jotka ovat soveliaita niin, että Euroopan toimielimiä voidaan myös valvoa. Meidän täytyy saada aikaan tuloksia, mutta kaikkea täytyy kuitenkin voida valvoa ja täytyy huolehtia siitä, että me voimme olla mukana valvomassa tätä politiikkaa, jota harjoitetaan ja myös jäsenvaltioiden viranomastojen, yliopistojen, muiden täytyisi olla mukana eh, tässä valvontapolitiikassa. Tämähän on myös osa Tukholman ohjelmaa. Edellisessä puhemieskokouksessa laadittiin tällainen konsultaatioasiakirja, jotta voitaisiin valvoa Eurojustin ja Europolin eh, toimivaltuuksia. Tämä voisi olla keino löytää parhaat käytänteet. Ja sitä kautta me ehkä voisimme myös välttää sen, että maiden politiikat poikkeaisivat toisistaan. Meillä täytyy olla tehokasta politiikkaa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella. Karidis. Kiitoksia, edustaja Karidis. Kreikan parlamentista seuraava. Συζήτηση που κάναμε αυτό το διήμερο αποτέλεσε μια καλή εμπειρία για όλους μας. Kiitos. Tämä kokous on varmasti ollut hyvä kokemus meille kaikille. Euroopan unioni tällä tärkeällä vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella täytyy, meidän täytyy päästä eteenpäin ja nopeasti. On kuitenkin monia asioita, joissa vielä kompuroimme, ja meidän kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin täytyy viedä asia eteenpäin, koska on niin, että meidän täytyy, me uskomme siis ja se voisi ehkäpä olla tämän kokouksen johtopäätöksissä. Me uskomme siihen, että Euroopan eh, instituutiot voivat toimia kansalaisten suojelemiseksi, eh, estää laitonta rikollisuutta, kansallista rikollisuutta, laitonta maahanmuuttoa. Me tarvitsemme yhteistyötä Euroopan tasolla, se on tärkeää, niin että voisimme myös kunnioittaa ihmisoikeuksia meidän täytyy voida suojella kansalaisiamme ja ihmisiä paremmin. Sen vuoksi on tärkeää, että me täällä tänään ymmärrämme sen, että jäsenvaltioita, jäsenvaltiot ovat eri tavalla kuormitettuja näiden ongelmien suhteen. Italian kollega puhui omasta maastaan, minä puhun Kreikasta, on maita, jolla on hyvin raskas taakka harteillaan, ajatellen varsinkin laitonta maahanmuuttoa ja järjestäytynyttä äh, rikollisuutta ja huumekauppaa. Sen vuoksi me äh, tarvitsemme solidaarisuutta, joka ei jää sanoihin. Me tarvitsemme tekoja, me tarvitsemme siihen myös rahaa, mutta ennen kaikkea me tarvitsemme poliittisia päätöksiä, ongelmien ratkaisemiseksi, koska näiden kahden päivän aikana tästä ei ole tullut mitään, me emme ole saaneet mitään vastauksia tähän. Meille on erittäin tärkeää, että voimme suojella Euroopan ulkorajoja ja on tärkeää, että Turkki valvomme myös Turkkia, joka Egean merellä ja muualla partioi. Ei saa olla niin, että olemme hajallaan. Meidän täytyy osoittaa olevamme yksimielisiä ja pyrkiä saamaan aikaan sopimuksia. Front, mitä tulee Frontexiin ja Europoliin, me tuemme sitä ja niin kauan kuin Euroopan kansalaiset eivät tunne oloaan turvalliseksi, niin kauan muukalaisvihamielisyys ja rasismi tulee kukoistamaan. Meidän täytyy, se on meidän velvollisuutemme kansallisessa parlamenteissa ja Euroopan parlamentissa, pyrkiä ylittämään tämä kuilu, joka meillä on kansalaisten ja toimielinten välillä. Tämä kuilu täytyy ylittää ja löytää vastauksia, joiden avulla voimme tarjota turvallisuutta kansalaisille. Silloin, herra puheenjohtaja, olen kanssani samaa mieltä. Ei voi olla että me puhumme eurooppalaisista arvoista ja talouspolitiikasta. Meidän täytyy todellakin toteuttaa sellaisia politiikkoja, jotka koskevat kansalaisten turvallisuutta ja jokapäiväistä elämää. Señora Gomes, de la Comisión Libre. Gomes, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä keskustelu on ollut varsin hyödyllistä ja täytyy jatkaa keskustelua kansallisten parlamenttien edustajien kanssa ehdottomasti myös näistä kysymyksistä. Erityisen haluaisin korostaa sitä, että näiden päivien keskusteluista käy ilmi, että olemme päässeet eteenpäin monilla sellaisilla alueilla, joita pari vuosikymmentä sitten kukaan ei olisi uskonut meidän etenemään yhtään mihinkään. Koska nämä asiat liittyvät niin tiukasti jäsenvaltioiden omaan itsemääräämisoikeuteen. Ja nyt on varsin tarpeellista meidän parlamentaarikkojen pyrkiä hälventämään kaikenlaiset etnakkoluulot, jotta voimme entistä, eteenpäin, entistä enemmän päästä eteenpäin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden takaamisessa kansalaisillemme. Yksi näistä merkittävimmistä asioista on selvästi juuri tuo syyttäjäjärjestelmä unionitasolla. Me elämme nyt juuri tällaista globalisaation aikaa ja rajat ylittävä rikollisuus sen myötä käyttää hyväkseen kaikkia mahdollisuuksiaan ja hyvinkin kauhistuttavissa muodoissa ilmenee ja sen takia me tarvitsemme jo olemassa olevien lainsäädäntövälineiden muokkaamista kansallisissa järjestelmissä. Me emme voi taata sitä oikeusmuotoa yksistään ja sitä oikeuksien takeita, niitä oikeuksien takeita, joita haluamme, vaan sitä täytyy tehdä yhdessä. Carlos Coelho tuossa äsken aikaisemmin jo sanoikin, että on olemassa osviittaa siitä, että totisesti me tuemme kansalaisiamme ja suojaamme kansalaisiamme ulkopuolelta saapuvilta vaaroilta. Ja mutta kuitenkin sitten sieltä kautta ulkopuolelta saapuvia ihmisiä kohtelemme huonosti ja siitä syystä me tarvitsemme tällaista Euroopan tason syyttäjälaitosta ja rikosoikeudellista järjestelmää ja tuomarijärjestelmää, koska kansalliset järjestelmät eivät ole valpaita ja valmiita käsittelemään tätä asiaa. Ja sen meidän tehtävämme edustajina ei ole pelkästään valvoa näiden asioiden kehittymistä täältä kaukaa takana, vaan meidän täytyy tutkia ja miettiä, miten me voimme vaikuttaa niihin hallituksiin tai sitten poliittisiin ryhmiin, jotka eivät halua tällaista uutta välinettä synnyttää unioniin rajat ylittävästä syyttäjäjärjestelmästä ja rikosoikeusjärjestelmästä samalla tavalla kuin Frontex, Europol ja Eurojust työtä tekevät. me voimme myös linkittää tähän työhön kansalliset viranomaiset taataksemme kyseiset oikeudet kansalaisillemme. Kiitokset. Poland. Kiitoksia. Piotrovic, Puolan senaatista. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuunnellut useita mielenkiintoisia puheita ja keskustelua näiden päivien aikana. Ja epäilemättä Euroopan unioni tarvitsee useita tärkeitä toimielimiä, että se voisi toimia hyvin. Se on täysin ymmärrettävää. Mutta meidän täytyy kuitenkin myös toimia varovasti, sillä hallinto ja byrokratia mielellään kasvaa. Siitä syystä tarvitsemme maltillisuutta. Ja tässä yhteydessä suhtaudun skeptisesti siihen, että luodaan virallisen syyttäjän virasto. Toimielin, jolla ei ole riittävästi juridisia välineitä käytössä, ei voi toimia ja siitä syystä mielestäni on tärkeämpää – käyttää olemassa olevia toimielimiä eikä luoda uusia. Ennen kaikkea meidän tulisi parantaa yhteistyötä kansallisten syyttävirastojen välillä. Tiedän kokemuksesta, että tällä alalla on puutteita Esimerkiksi oikeuden apu kansallisten syyttäviranomaisten välillä. Meidän ei tulisi siis luoda uutta järjestelmää, vaan käyttää niitä toimielimiä, jotka jo ovat olemassa. Sillä pelkään pahoin, että liika byrokratia voi haitata yhteistyötämme. Jordi de Mera, de la Comisión Libe. Libe-valiokunnasta Díaz Mera, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Lyhykäisesti Kovasti arvostan näitä äsken kuulemiamme johtopäätöksiä. Haluaisin tehdä seuraavan ehdotuksen keskustelua varten tulevaisuudessa valvontamenettelystä virastojen osalta. Toki parhain ja helpoin olisi se tapa toimija, joka hyväksyimme silloin, kuin neuvostopäätöksessä hyväksyttiin sekakomitea. Jo siihen senaatti senaatin jäsenkin puuttui. Eli kyse olisi tästä tämän valiokunnan ja kansallisten parlamenttien yhteisestä sekakomiteasta ja se toimisi sitten hyvin tarkalla agendalla kaksi kertaa vuodessa se kokoontuisi ja mahdollisesti sitten uudelleen, jos olisi jotain erityistä tai poikkeuksellista tapahtuu tekeillä. Ja toiseksi sitten täytyisi määritellä sen perusperiaate ja tehtävät. Sen perustehtävät liittyisivät nimenomaan talousarvion valvontaan ja talousarvion toteuttamiseen. Ja toinen kysymys olisi juuri nuo, olisivat juuri nuo vuosittaiset toimintakertomukset ja myös huomion kiinnittäminen tähän toimintasuunnitelmaan ja toimintasuunnitelman toteutumiseen. Ja täytyisi tavata sitten näitä virastojen johtajia ja hallinton edustajia. Ja lopuksi tietysti vaaditaan tiedon, tiedonantoa ja tiedon välitystä tällaisista erityistapauksista ja poikkeuksellisista näkymistä. Ja näin tarvitaan sitten valvontaa tästä talosta. Ja myös meille täytyy vastata, jos esitämme kysymyksiä omasta aloitteestamme näille virastoille. Kiitokset. Kiitokset. Ja Alfaan, olkaa hyvä. Libe-valiokunnasta. Grazie Presidente, grazie soprattutto per aver organizzato. Kiitos. Ja kiitos ennen kaikkea siitä, että tämä, tämänkaltainen seminaari on järjestetty, koska tämä antaa hyvän mahdollisuuden kansallisille parlamentille nähdä hieman äh, lähempää se, mitä täällä tehdään. Tehän juuri painotitte sitä, miten monimutkaista tämä on ja minkälaista hämmennystä on olemassa siitä, mitä roolia ja tehtäviä eri instituutioilla on. Ajatellen Italian parlamentin edustajan puheenvuoroa, niin tätäkään asiaa ei nähtävästi ole selvitetty. Toisin kuin kansalliset parlamentit, niin Euroopan parlamentti ei onneksi ole vastuussa kullekin pääministerille. Meidän täytyy vastata 150 miljoonalle kansalaiselle, joten sen vuoksi on ihan reilua, että EU-jäsenvaltiot solmivat tällaisia ystävyyssuhteita ja tekevät yhteistyötä, jotta voidaan toimia kansalaisten hyväksi ja inhimillisyyden hyväksi. Valiokunta Kunnassa on jo kuukausia seurattu Italian ja Libyan välistä sopimusta ja ennen kaikkea se, mitä näissä neuvotteluissa on tapahtunut, samoin kuin Libyan ja neuvoston välistä neuvottelua. Ja olemme huomanneet, että on hyvin vaikea saada informaatiota tästä. Valiokunta seuraa tätä asiaa hyvin tarkkaan ja monet valiokunnan jäsenet ovat ilmaisseet hämmästyksensä tästä sopimuksesta. Joten jotkut asiat eivät tässä nyt ole menneet ihan oikein. Meidän täytyy todellakin valvoa, mitä jäsenvaltiossakin tapahtuu. Kiitoksia. No nyt olemme lähestymässä tämän istunnon päätöstä. Enkä näe, että täällä kukaan enää haluaisi puheenvuoroa. Joten ehkäpä näin voidaan sitten siirtyä loppukommentteihin. Ensinnäkin haluaisin tehdä selväksi sen, että en aio vastata kaikkeen, mutta totean, että olemme kaikki saaneet oppia näistä asioista. Tämä näkemysten vaihto on ollut erityisen kiintoisa. Ja siitä on varmasti ollut hyötyä molemmin puolin. Se on tarjonnut ikään kuin valaistuksen meille kaikille niistä kysymyksistä, joista on keskusteltu. Ja olemme kaikki huomioineet nämä eri puheenvuorot. Toivon, että kaikesta tästä materiaalista nyt sitten voidaan työstää muuta sitten, kun palaamme tavalliseen poliittiseen työhömme – kansallisissa parlamenteissamme tai täällä Euroopan parlamentissa, jotta voimme prosessoida koko tätä tietoa ja näitä näkemyksiä, jotta voimme toimia paremmin tällä puolella. Ihan vain yhteenvetona toteaisin, että toistuvasti useat jäsenet, varsinkin tässä loppu keskustelussa ovat ottaneet esille seuraavaa. Ensinnäkin äh, aikataulun merkitys. Niin olemme tietysti sitä juhlistaneet, että näin paljon edistystä on saatu aikaiseksi näin lyhyessä ajassa. Ja että jotkut toimielimet eivät olisi olleet olemassa vaikka 15 vuotta sitten Frontex. Nyt se on olemassa. Se on tullut jäädäkseen. Ja se saa todella aikaiseksi tuloksia. Tietysti on ihan luonnollista, että kun puhutaan Frontexista, kuulan kreikkalaisten, italialaisten ja espanjalaisten, kuten myöskin maltalaisten puhuvan aiheesta paljon useammin kuin vaikkapa Pohjoismaiden. Mutta ajatuksena tässä on se, että Frontex ei ollut olemassa 10 vuotta sitten, se perustettiin vuonna 2004, ryhtyi toimintaan 2005 ja nyt se saa aikaiseksi tuloksen, sen näkee selkeästi. Jos tulee vaikka Kanarian sarilta, kuten minä. Ja tietysti tyytymättömyyttä saattaa syntyä, kun kyseessä on valtavat määrät pakolaisia, joita tulee laivalla paikalle – Paljon edistystä on kuitenkin saatu aikaiseksi, mutta aika ei ole rajattomasti. Meillä on viisi vuotta aikaa päivittää Frontexin mandaatti Justice Europolissa. Ja minä tulisi pyrkiä parempaan, jotta voisimme pakottaa komission tekemään työnsä oikea-aikaisesti ja samanaikaiseksi todellista tulosta jotta voimme täyttää ne tärkeät tavoitteet, joita Lissabonin sopimus asettaa. Lisäksi, koska aika kuluu niin nopeasti, meidän tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla käytössämme olemia välineitä, mikä merkitsee solidaarisuuden ja suhteellisuuden painottamista. <clears throat> Me voi hyväksyä sitä, että että solidaarisuutta on niin vähän. Ja että se on niin rajallista silloin, kun halutaan auttaa sellaisia jäsenvaltioita, jotka ovat todella joutuneet ponnistelemaan aivan ainutlaatuisissa olosuhteissa. Kreikan tapaus on ollut tämän niin usean otteeseen ja siksi minusta meidän tulisi pakottaa Euroopan toimielimet, varsinkin neuvoston tässä suhteessa, osoittamaan solidaarisuutta – vapaa liikkuvuus, oikeudenvapauden turvallisuuden alueella ja ulkorajojen hoito on nyt eurooppalaisen prosessin pilari. Se on Euroopan unionin tehtävä. Se löytyy sopimuksestakin. Ja nyt on oikea aika oppia, että Lissabonin sopimus on voimassa. Ja että jäsenvaltiot ovat mahdollistaneet sen. Ja näin näiden tulisi noudattaa omia velvoitteitaan ja olla mukana. Toteaisin, että nämä tärkeät näkemykset, jotka on esitetty tämänhetkisten säännösten parantamiseksi, tämänhetkisten toimielinten ja virastojen tilanteen parantamiseksi, ovat tärkeitä. Olen ottanut ylös monia näistä ehdotuksista, jotka ovat hyvin käytännönläheisiä. Olemme kuulleet niistä joitakin. Minä täällä virasto toisivat toimia tehokkaammin? Meidän täytyy ottaa siis huomioon se, että me olemme Euroopan parlamentti ja kansallisparlamentit, jotka jatkuvasti ovat mukana siinä, että pyrimme valvomaan tilannetta. Avoimuus, tilivelvollisuus ja legitimiteetti – suhteessa Euroopan kansalaisiin on pysyvä tehtävä, joka tulee kattaa säännöllisesti. Meidän täytyy siis saada koulutusta tämän tyyppisissä asioissa tulevaisuutta silmällä pitää. Poliittinen päätelmä, joka on tässä suhteessa oleellinen, on se, että jos emme onnistu tässä tehtävässämme, niin se riski, joka syntyy selkeästi, on se, että populismi, muukalaisviha, pelko nostaa päätään. Pelko tuntemattomia ovelle koputtelijoita, vierailijoita, ulkomaalaisia, erilaisia kohtaan. Globaalissa maailmassa näin ei voida toimia. Se ei voi olla mikään vastaus, se ei voi olla mikään vaihtoehto globaalissa maailmassa. Globaali maailma on tullut jäädäkseen. Nämä ovat todellisia faktoja sellaisina kuin ne ovat. Meidän täytyy ottaa ne huomioon ja täytyy toimia paljon tehokkaammin, jos emme halua Euroopan parlamentin joutuvan populismin muukalaisvihan uhriksi, emmekä kansallisen politiikankaan. Niin, ettei aiheuta mitään erilaisia kansankiihkoja, jotka ovat populistisia luonteeltaan rasistisia suuntauksia, kuten joissakin vaaliprosesseissa on ollut tilanne, jota kansallisesti on tehty viime aikoina. Ja näin haluan taas kiittää kaikkia täällä paikalla olijoita yhteistyöhalukkuudesta. Halukkuudesta viedä tätä asiaa eteenpäin kansallisissa parlamenteissa, Euroopan parlamentissa – ja annan lopullisen puheenvuoron kollegalle Belgian senaatista. Olkaa hyvä. En fait, euh, je pense que... Itse asiassa olen sitä mieltä, että se mitä on sanottu on erityisen tärkeää ja on aivan oleellista viedä eteenpäin tätä työtä. Me varmasti voimme tavata uudelleenkin. Halusin yksinkertaisesti todeta, että asia ei suinkaan pääty tähän, vaan se alkaa muualla huomenna. Ja jos laitatte tämän muihin, muiden asiakirjojen joukkoon, niin laittakaa se tärkeiden asiakirjojen joukkoon, koska tässä on kyseessä todella tärkeä asia. Puheenvuorot, jotka on pidetty, olivat erittäin selkeitä, erittäin motivoituneita. Meitä mitataan sen mukaan, minkälaista työtä teemme, ja se, mitä meidän rajoillamme tapahtuu, merkitsee myös sitä, mitä meidän maissamme tapahtuu. Eli pitäkää itseänne demokraattisen työn puolesta puhujana ja haluan kiittää monista hyvistä ehdotuksista. Puheenjohtaja, kiitoksia teille kaikille. Kiitoksia. Kiitoksia yhteistyöstä. Kiitoksia siitä, että tuitte paikalle.